Ladies and gentlemen, good afternoon. We are going to start the meeting. Welcome. Hyvät naiset ja herrat, aloitamme kokouksen. Tervetuloa. Aloitamme esityslistan hyväksymisellä. En näe mitään huomioita tai huomatettavaa, se voidaan hyväksyä. Esityslistaan liittyen mainitsisin kaksi asiaa. Huomenna käydään yhteiskeskustelu ja se koskee Egyptin tilannetta. Silloin Christian Berger, ulkosuhdehallinnan johtaja, on läsnä. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, on se, että estyslistaan on kaavaltu uusi kohta, ajatusten vaihto Montenegron parlamentin puhemiehen kanssa, Ranko Priokopicin kanssa. Tämä on suunniteltu tiistaiksi kello 16. Puheenjohtajalla ei ole ilmoituksia. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan. Pöytäkirjojen hyväksyminen. Äh, lokakuun 18. lokakuun 25. marraskuun 15. Tässä halutaan palata esityslistaan takaisin, olkaa hyvä. For, um... Niin yksi kysymys tästä huomisen äänestyksen järjestyksestä, jos voitaisiin aloittaa Weiderisin mietinnöstä, koska varjoesittelijämme voi olla paikalla ainoastaan alkuvaiheessa joutuu sitten lähettämään. Eli olisi hyvä, jos voisimme muuttaa tätä mietintöjen äänestämisjärjestystä ja äänestää siis ensin Weideren mietinnöstä. Uh, is it okay? Sopiiko tämä? Reda, sopiiko tämä? Hyvä. I'll Olkaa hyvä. Okay, then. No niin, tässä kollegat ovat päässeet yhteisymmärryksen. Muutamme äänestyks, äänestysjärjestyksen huomiseksi. Sitten palataan pöytäkirjoihin. Toistan päivämäärät lokakuun 18, lokakuun 25, marraskuun 15 ja marraskuun 26 ja 27 päivän kokoukset. Mikäli kukaan ei vastusta, ei olevan. Näiden kokouksen pöytäkirjat hyväksytään. Sitten esityslistan kohta neljä. Kroatia koskeva vuoden 2012 kattava seurantakertomus. Ennen kuin käymme tähän kiinni. Haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi Kroatian parlamentin valtuuskunnan, jotka ovat Euroopan parlamentissa opintomatkalla. Hyvät ystävät, meidän valiokunnallemme on suuri kunnia vastaanottaa teidät tänne tänään. Tervetuloa. siirtykäämme tähän aiheeseen, eli Kroatian seurantakertomus ja luonnoksen käsittely. Tämä viimeinen, jonka valiokuntamme tekee. Kroatiasta tulee 28. EU-jäsen 21. heinäkuuta ja 24 jäsenvaltiota ja Kroatia ovat hyväksyneet liittyen liittymissopimuksen. Minä haluaisinkin käyttää tilaisuutta hyväkseni, pyytääkseni jäsenvaltioita, jotka eivät näin ole tehneet, Slovenia, Tanska, Saksa, jotta he voisivat hyväksyä aloittamaan hyväksymismenettelynsä hyvissä ajoin, jotta Kroatia voisi liittyä EU-hun sovitulla aikataululla. Ja tässä vaiheessa minä kiitänkin Kroatian ja Slovenian hallitusten ponnisteluita, jotta löydettiin ratkaisu Ljubljanska Banka tapaukseen. Annan Rootsikille puheenvuoron, jotta hän voi lyhyesti esitellä nämä tarkistukset. 32 tarkistusta on jätetty ja viisi kompromissia on olemassa. Rootsi, olkaa hyvä. Kiitos, kuten mainitsitte. On toinen käsittely, 62 tarkistusta esitettiin. Useimmat niistä olivat hyvin rakentavia ja ihan linjassa mietinnön johtopäätösten kanssa. Valmistelutyö osoitti, että Euroopan parlamentti oli yhtenäinen. Oli konsensus kautta kaikkien poliittisten ryhmien. Pääviesti kannastamme on se, että Kroatia on matkalla liittymistä 2013 heinäkuussa. Tähän mennessä Kroatia on jo melkein täyttänyt tehtävän, joka sillä asetettiin komission mietinnössä lokakuussa 2012. Viimeisin on se, että rajaväline täytyy rakentaa Adrian merelle ja se saadaan loppuun huhtikuun loppuun mennessä. Viisi kompromissitarkistusta on. Ne kaikki koskevat pitkän aikavälin haasteita, eli oikeusvaltion ja oikeustoimen vahventaminen – ja korkean tason korruption torjunta. Mielestäni konsensus tässä valiokunnassa ja talossa on se, että oikeusvaltion periaatteiden täytyy olla prioriteettina edelleen viranomaisille, ei pelkästään ensimmäinen heinäkuuta, vaan tietysti liittymisen jälkeen. Mutta sen täytyy olla prosessi, jota viedään sisäisesti eteenpäin niin, että parlamentin valvonta sitä tukee. Se on yksi syy, miksi kollegamme Sabor on täällä ja tietysti myös valvonta kansalaisyhteiskunnan puolelta. Toiset kompromissit käsittelevät alueellista roolia ja alueen vakautumista edelleen, niin tietysti vaadimme tai painotamme kahdenvälisten kiistojen ratkaisemista, jotta ne eivät jumita yksittäisten maiden integraatioprosesseja. Vielä on ratkaisemattomia asioita Jyblanska pankka-asiassa. 6. heinäkuuta tapasivat ulkoministerit. He ilmoittivat, että sopimuksen oli päästy, tai jonkinlaiseen alustavaan sopimukseen ainakin. Minun tietoni ovat niin, että 11. maaliskuuta pääministerit tapaavat molemmista maista, joten toivon, ja kaikki varmaan toivomme, että molemmat osapuolet ovat tietoisia tilanteen merkityksellisyydestä ja tarpeesta löytää ratkaisu. Että maaliskuuhun mennessä on ratkaisu pääministeriiden kesken, jotka sitten hallitukset hyväksyvät, ja sitten tietysti parlamentit, mikä on hyvin tärkeää, mitä tulee Slovenian parlamenttiin ja ratifiointiin. Joten lopuksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä mielestäni hyvin rakentavista panoksista, konsensuaalisesta lähestymistavasta ja odotan innolla kommentteja. Kiitos. Thank you, Mr. Rapport. Kiitos esittelijälle. Seuraavaksi annan puheen vuoron varjoesittelijälle, Aloitan Bernd Possala. Danke, Präsident. Zunächst Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, olen hiukan vilustunut, joten ääneni ei ole ihan normaali. Halusin vain sanoa, että yhteistyö esittelijän Rochekin kanssa oli erinomaista. Me saimme hyvin laajan konsensuksen kaikista puolueryhmistä tämän mietinnön taakse. Ja sanoit ihan oikein puheenjohtaja, että tämä nyt on viimeinen, jota me, jossa me käsittelemme Kroatiaa. Ja täytyy hiukan kuitenkin oikaista, että tämä on se mietintö, jossa otetaan kantaa maan tämänhetkiseen tilanteeseen suhteessa siihen, mitä komission seurantaraportissa on todettu. Mutta parlamentissa, ja muistuttaisin nyt tästä, meillä on jo puolettu Kroatian liittymistä. Ensimmäinen joulukuuta 2011 tästä äänestettiin Euroopan parlamentissa – ja me annoimme silloin suostumuksemme Kroatian liittymiselle. Ja sitten Kroatia kansanäänestyksessä sanoi kyllä liittymiselle ja ratifiointiprosessi alkoi. Ja muistuttaisin myöskin, että kaikki valtioiden hallitusten päämiehet Euroopan unionissa ovat allekirjoittaneet tämän liittymissopimuksen. Ja monet nyt yrittävät vielä tämän Roachikin mietinnön yhteydessä toimia niin, että koko menettely avattaisiin uudelleen. Ja, mutta tämä menettely on saatettu päätökseen. Eli kyse on nyt ihan konkreettisesti näistä kymmenestä kohdasta, jotka on mainittu tässä mietinnössä ja siinä raportissa, jonka komissio pikapuoliin julkaisee. Eli nyt ei enää pidä toimia niin, ikään kuin jotkut kysymykset otettaisiin uudestaan esityslistalle. Ja tässä nyt viittaan näihin kolmeen maahan, jotka viivät ei ole sopimusta, eli Slovenia, Tanska ja oma maani, eli Saksa. Ja olen hyvin onneton siitä, että Saksa tämän prosessin alkuvaiheessa tuki kaikkein eniten Kroatian liittymistä ja nyt se onkin sitten viimeisiä maita, joka ratifioi tämän sopimuksen, ja siihen ei ole mitään poliittisia syitä. Mutta muissa maissa sitten on voimia, jotka sanovat, että tämän takana on poliittisia syitä, kun ajatellaan jotain kahdenvälisiä asioita. Mutta näin ei kuitenkaan ole, ja on hienoa, että nyt olemme saaneet laajan konsensuksen kaikista puolueryhmistä, ja toteamme jälleen kerran, että me toivomme, että Kroatia liittyy EU-hun ensimmäinen heinäkuuta, niin kuin on sovittu. Ja ihan selvästi haluan vielä todeta, että vaadimme näitä valtioita, jotka vielä eivät ole ratifioineet sopimusta, niin vaadimme niitä ratifioimaan sen. Ja minun taristuksessani sanotaan, että täällä on jo kroatialaisia tarkkailijoita, ja olen tästä hyvin kiitollinen. Eli nyt ei ole tämän prosessin alkuvaiheessa, vaan päinvastoin loppuvaiheessa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon Posselt. Seuraavaksi Ivo Vaiko. Hvala lepa, gospod predsednik. Ja se seveda pridružujem temu, kar... Kiitoksia. Niin olen tietysti Posseltin kanssa samaa mieltä Emme nyt halua tuoda esiin mitään uusia ongelmia, jotka liittyvät Kroatian EU-jäsenyyteen, vaan päinvastoin me uskomme, että Kroatia on pian EUn jäsenvaltio ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna. Ja tästä syystä toivotan myöskin tervetulleeksi kollegamme Kroatian parlamentista ja mielestäni on tärkeää, että ulkoasioiden valiokunta lähettää Kroatian selkeän viestin, eli että haluamme Kroatian seuraavaksi jäsenvaltioksi EU-hun. Minäkin toistaisin vielä, kuinka erinomaista yhteistyötä Rojek on tehnyt varjoesittelijöiden kanssa. Ja on totta, että eri puolueryhmissä meillä on erilaisia painopistealueita, ja välillä sävytykset ovat myöskin hiukan erilaisia. Mutta tästä huolimatta viime kädessä olemme saaneet aikaan sovun kaikkein tärkeimmistä kohdista, joista sitten on etua Kroatialle seuraavana EU-jäsenvaltiona. Ja liberaalien nimissä haluaisin todeta, että me olemme aina tukeneet EUn laajentumista – myöskin Kroatian osalta tietenkin. Ja sitten kun katsotaan näitä eri tarkistuksia, joita ryhmämme on laatinut, niin kiinnittäisin huomionne kahteen. Yhdessä puhutaan vähemmistöjen, kaikkien vähemmistöjen kunnioittamisesta, kansalliset vähemmistöt ja kaikki muut. Ja Viittaan nyt seksuaalivähemmistöihin. Ja tässä tarkistuksessa on puhuttu sopimattomista puheenvuoroista, joita Kroatian katolisessa kirkossa on pidetty. Siellä on käytetty sanoja ja sanamuotoja, homoseksuaaleja vastaan, jota ei voida hyväksyä ja joka on niitä arvoja vastaan, joita me EU-ssa edustamme. Ja myöskin täällä on puhuttu siitä, että ne henkilöt, jotka ovat lähteneet Kroatiasta – sodan aikana, että heidät palautetaan esimerkiksi Serbiaan. Mielestäni tämän oven täytyy nyt olla auki, jotta nämä ihmiset voivat palata Kroatian koteihinsa, jos näin haluavat. Ja sen pitää tapahtua tosiaalisesti eikä vain paperilla. Ja sitten Lubianan pankin ongelma. No, henkilökohtaisesti uskon, että tämä ei ole mikään ongelma. Tämä ei mitenkään viivytä Kroatian liittymistä EU-hun. Ja Euroopan parlamentin jäsenet ovat samaa mieltä siitä, että tämä on nyt kiireellinen tilanne ja tämä tulee ratkaista mahdollisimman nopeasti. Tietysti omassa maassani poliittinen tilanne on hankala, koska kaikki uskovat siihen, että tästä ei tule ongelmaa. Nyt täytyy miettiä, että on tulossa vaalit, kuka on sitten hallituksessa, kuka oppositiossa. Eli kuitenkin Slovenia haluaa toistaa, että se tukee Kroatian liittymistä EU-hun. Puheenjohtaja, mielestäni Meidän ei myöskään pidä nyt vedota kaikkiin parlamentteihin, jotka eivät ole ratifioineet sopimusta, koska tämä ratifiointiprosessi on demokraattinen prosessi, joka sitten toimii eri tavalla jokaisessa maassa. Ja uskon, että riippumatta siitä ajasta, joka tähän kuluu, niin se on sitten kuitenkin prosessi, joka lopulta päättyy hyvin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Brandner. Thank you very much um, and a warm welcome also from our group to our... Kiitos. Tervetuloa myös meidän ryhmän puolesta kroatialaisille kollegoille. Haluaisin kiittää esittelijä Rusekia ja muita varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä viime viikkojen aikana. Uskon, että kompromissit ovat hyvin tasapainoisia. Minä uskon, että tämä on hyvä ohjenuora Kroatian hallitukselle ja komissiolle viimeisille kuukausille ne liittymistä. Me ehdotamme muutamia tarkistuksia, jotta mm, tietyt ongelmat nostetaan esille ja niitä asioita onkin katettu joissain kompromisseissa. On tiettyjä asioita, joissa Kroatian hallituksen tulee tehdä vielä ponnisteluja, oikeusvaltioperiaatteen sotarikokset muun muassa. Minä nyt en mene yksityiskohtiin, olemme puhuneet näistä paljon, mutta olen aivan varma hyvin luottavan, että Kroatia liittyy kesällä Ervan unioniin ja me kaikki varmasti odotamme tätä innolla. Minä uskon, että meidän pitää alleviivata sen tärkeyttä, että tätä ratifioimismenettelyä ei tule käyttää kahdenvälisiin asioihin ja parlamentin tulee välittää selkeä viesti, että me ja komissio olemme huomanneet, missä on vielä parannettavaa, mutta kahden keskeisten asioiden ei tulisi olla osa tätä prosessia. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi johtamalla esimerkillään. Ja kuten aiemmin puhuneet, minä Uskon, että saamme ratifioimin pikaiseksi aikaan ja tuota Posseltille hyvää näin nopeaa paranemista. Ennen kuin lopetan, nostan esille kaksi tarkistusta, jotka mielestäni, äh, jossa on aseteita, olemme oppineet tästä Kroatian liittymisestä ja ne on hyvä noin mainita tässä. Ensimmäinen koskee toista kohtaa 56 tarkistuksessa se liittyy myös näihin kahdenvälisiin tarkoitus kysymyksiin. Ja me ehdotamme tällaista menettelyä, joka voisi helpottaa valtioita sopimaan kahdenvälisiä kiistoja siten, ei tästä ajatu hallan liittymis toimille. Tämä olisi erittäin hyödyllistä ja tämä lähettäisi myös viestin siitä, että me emme halua, että kahdenväliset ongelmat aiheuttavat hallaa Kroatian liittymisprosessille. Toinen on tarkistus 61. Siinä halutaan arvioida ja parantaa kansalaisyhteiskuntaa ja parlamentin roolia liittymisprosesseissa. Olisi erittäin mielenkiintoista saada arviointi siitä, kuinka parlamentti on ollut mukana liittymisprosessissa ja kuinka kansalaisyhteiskunta, järjestetty kansalaisyhteiskunta on ollut mukana. Ja olisi hyvä saada tästä hieman tietoja. Toivon, että te tuette näitä tarkistuksia. Kiitos paljon yhteistyöstä. Thank you. Kiitos paljon. Saadaksi Monika Mahuri. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa toivottamalla tervetulleeksi Kroatian Euroopan unioniin tänä vuonna. kaikilla kunnioituksella Kroatian ihmisiä kohtaan. Sitten olisin ilmaista kiitollisuuteni esittelijälle sitä, että hän on ottanut mukaan suurimman osan minun esityksistä, äh, tarkistuksista koskien petoksia, korruptiota ja tuomarikuntaa, oikeuslaitosta, joten kiitoksia, että tarkistukset kelpasivat. Olen samaa mieltä kanssanne että sen vaatiminen, että Kroatia edelleen noudattaa oikeusvaltion prioriteetteita, on prioriteetti. Kolmanneksi haluaisin muistuttaa, että jätin myös tarkistuksen, ja haluaisin puhua siitä enemmän, siis jätin tarkistuksen, jossa muistutin, että toimenpiteet korruptiota ja petoksia vastaan jatkuvat. Ja kehotan komissiota ja Euroopan unionia saman aikaan yhteistyön Kroatian viranomaisten kanssa liittymisen jälkeisestä valvontamekanismista, seurantamekanismista, jotta voidaan arvioida edistystä organisaation rikollisuuden tapauksissa ja kaikki muidenkin reformien toteuttamisessa, eturistiriitakonflikteissa muun muassa. Mielestäni Tällainen mekanismi hyödyttäisi Kroatian ihmisiä, koska he haluavat näitä reformeja, että ne jatkuvat. Se on heidän intressissä. Se on myös Kroatian intressi, että sitten että kun nämä reformit jatkuvat, että silloin tällainen mekanismi on tuki ja apu. Sitä ei pitäisi nähdä minkäänlaisena rangaistuksena tai minä muunakaan kuin, että tuki jatkuu. Haluaisin esittää jotakin esimerkkejä, miksi asiat eivät ole vielä valmiina. Tiedetään, että tehdään poliittinen päätös, kun otetaan maan mukaan. Ja 20 vuoden aikana ei tietysti kaikkia uudistuksia voida tehdä ja toteuttaa täysin, mutta tarvitaan takeet, että uudistukset jatkuvat. Joten esimerkki asioista, joita täytyy seurata esimerkiksi tällaisen mekanismin puitteissa. Meidän kaikkien täytyy niin tehdä. Esimerkiksi eturistiriidat, komissio, niiden seurannassa ei ole tullut operationaaliseksi, eikä tiedetä tuleeko se operationaaliseksi. Toivottavasti se tulee toimintaan. Jäsenet nimitettiin vasta kymmenen päivää sitten, joten se on osa-alue, jossa näen syyn sille, että tällainen kansali tarvitaan. Toinen esimerkki. Poliittiset nimitykset ministeriöissä ovat menneet askeleen pidemmälle nykyisen hallituksen aikana joten on enemmän poliittisia nimityksiä kuin aiemmin. Toinen esimerkki. Ihmiset, jotka ovat valtionyritysten johtokunnissa tai hallintoneuvostoissa, ovat korvattu suurilla poliittisilla nimityksillä. Politisoituminen. Tässä ei mene oikeaan suuntaan. Ja tätä täytyy tarkkailla tätä asiaa ja seurata. Toinen esimerkki. Puolueiden rahoitus. Uusi laki, Siihen ei ole tarkistuksia vielä hyväksytty tai vasta kymmenen päivää sitten, eikä lakia ole vielä toteutettu. Joten täytyy varmistaa, että toimeenpano on asianmukaista ja sopusannossa sen kanssa, että mitä me pidämme eurooppalaisena taustana ja kampanjojen poliittisten rahoittamisen puitteina. Ei ole myöskään selvää, että kuka on johtoasemassa kaikkien korruptiotorjuntatoimien valvonnassa. Komitea asetettiin, mutta se on tavannut vain kerran viimeisen kuusen, kuuden kuukauden aikana. Eli näiden kaikkien asioiden pitäisi olla osa tätä mekanismia, jota en halua verrata siihen, joka on Kroatialle ja Romanialle. Mutta komissio yhdessä Kroatian viranomaisten kanssa täytyy, niiden täytyy saada aikaan jonkunlainen menettelytapa, jolla voidaan tarkastella näitä asioita, jotka mainitsin. Ja tukea Kroatian viranomaisia niin, että ne saadaan täysin toimeenpantua. Thank you very... Kiitos. Seuraavaksi vetosin kollegoihin, että puhutte lyhyesti. Seuraavaksi Tarefajan. Hvala lepa predsedujući. Najpre... Kiitoksia. Ensinnäkin sanoisin, että Kroatia on seuraava menestys tarinan esimerkki, kun ajatellaan liittymistä EU-hun. On selvää, että meidän kannaltamme Kroatian liittyminen on hyvin tärkeää, kun ajatellaan taloudellisia ja kaupallisia suhteita. Ja se on tärkeää kai koko Länsi-Balkanin alueella, joka on nyt availee EUn ovia. Tämä on nyt viesti siitä, että EUn laajeneminen on todellisuutta ja että se etenee. Ja tietysti tämä liittyy siitä, mistä eri hallitukset sopivat. Ja kuten Rocek sanoi, Kroatia on täyttänyt lähes kaikki ehdot, ja uskomme, että komission arvio Kroatian etenemisestä on positiivinen. Slovenian presidentti Janes Janša itse asiassa on aika yllättävällä tavalla reagoinut tilanteeseen tilanteeseen, kun ajatellaan tätä Jublianan pankin tilannetta, mutta emme usko, että se on mitenkään este tämän tilanteen ratkaisemiselle. 10. maaliskuuta on sitten kokous, jossa käsitellään tätä konfliktia. Ja se ei ole pelkästään kahdenvälinen konflikti, vaan se on seuraa, seurausta Jugoslavian hajoamisesta. Ja kuten kollegani totesivat, meidän täytyy nyt katsoa, millainen hallitus Sloveniassa seuraavaksi on, mutta meidän täytyy todellakin ratifioida tämä liittymissopimus pikaisesti, ja minun puolueryhmäni sitä ainakin tukee. Ja toivomme, että hallitus ja parlamentti Sloveniassa ratifioivat sopimuksen ja ettei Slovenia sitten olisi viimeinen maa, joka tekee näin. Ja onnittelen vielä Rocekia erinomaisesta työstä. Ja on totta, että mekin olemme olleet aika aktiivisia Kroatian liittymisen suhteen. Ja haluaisin vielä kommentoida pari asiaa. Eli mitä tulee vakauttamiseen ja Euroopan yhdentymiseen, meidän täytyy näyttää mallia Länsi-Balkanin maille. Ja tämähän on tietysti prosessi, jossa on nousuja ja laskuja, ja sitä pitää vain jatkaa. Meidän pitää nyt vedota Kroatian viranomaisiin, jotta siellä kiinnitettäisiin huomiota tiedotusvälineiden vapauteen, joka on Kroatiassa ja muissakin tämän alueen maissa uhattuna. Kiitos. Kiitos, Patare. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin toivottaa Kroatian kollegat tervetulleeksi. On iloinen asia, että he ovat täällä. Toivottavasti he voivat eh, todistaa täällä viimeistä keskustelua keskusteluamme koskien, tai viimeistä käsittelyä liittyen Kroatian liittymiseen tässä meidän valiokunnassa. Minä olen tyytyväinen, että Ljubljanska Bank, Ljubljanan pankki-asia on ollut tärkeä asia pääministereidemme tavoitteissa ja se on erittäin hyvä asia tämän asian ratkeamisen kannalta. Henkilökohtaisesti minä haluaisin korostaa sitä, että olemme liittymisprosessin loppuvaiheessa. Toivon, että tämä nauttii sitä tukea, jota sen tulisi nauttia. Ja haluaisin myös osallistua tämän prosessin positiiviseen ilmapiiriin, joka edeltää kaikkien maiden liittymissopimuksen ratifiointia. Mitä tulee Fajonin esille nostamista teemoista, niin minä ymmärrän tämän päätöksen, jonka Slovenian pääministeri teki sikäli, että tavoitteena oli luoda enemmän uskottavuutta tähän riidan ratkaisuun Ennen kaikkea sen takia, että poliittinen puolue, josta ulkoministeri tulee, ilmoitti, että hän vetäytyy hallituksesta. Varsin Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista kiitollisuuteni Rautsikille hyvin laadukkaan paperin valmistelusta joka toimii inspiraationa useille jäsenille. Ja tota, tätä mäsikirjaa muutettiin. Haluan ilmaista hyvin selkeästi, että Kroatia panee siis merkille asianmukaisesti kymmenen komission antamaa tehtävää tässä kattavassa seurantakertomuksessa – Siinä on otettu esille konkreettisia, myöskin tässä dokumentissa on otettu esille konkreettisia odotuksia ja haluaisin vakuuttaa teille, että me parlamentaarikot Kroati, Kroatiasta otimme osaa ulkoministerikokouksen ulkoministerin kanssa viime viikolla ja kerron teille siitä, että kaikki menee hyvin. laajaisessa yhteistyössä komission kanssa. Haluaisin kiittää tilaisuutta hyväkseni ja tässä esitään tuloksia, jotka osoittavat, että Kroatia on neuvotellut uudesta mallista. Viitearvot, viitearvot varmistivat, että toimiin ryhdyttiin parhain äh, neuvottelullisen alussa ja että reformimetodit olivat johdonmukaisia kautta linjan. Tässä perusti, lähtien aiempien laajentumisten kokemuksiin. Pääajatus mallin takana on se, että ehdokas maa, sillä annetaan tiukat ehdot ennen liittymistä niin, että se olisi täysin valmis ottamaan vastaan jäsenyyden velvoitteet heti liittymisen ensimmäisenä päivänä. Tämä malli on ollut menestyksikäs Kroatian kohdalla mutta se sulkee pois myös minkä tahansa valvonnan liittymisen jälkeen. Jos vaaditaan liittymisen jälkeistä valvontaa, sen vuoksi se itse asiassa kyseenalaistaa mallin ähm, onnistumisen. Siis kun otetaan huomioon, että komissio on läheltä seurannut prosessia sen alusta alkaen ja tekee niin ihan ensimmäinen heinäkuuta asti, niin Kroatia on vakavissaan korruption torjunnasta, ja se on oikeuslaitosta menestyksellä uudistanut sopusoinnussa EU-standardien kanssa, niin kuin aiemmissakin laajentumisessa kappale 23 oli vaikein käsitellä, koska siihen kuului kipeimmät reformit. Viimeisissä huomioissaan komission sen Fyyle vahvisti, että ei ollut enää jäljellä olevia asioita siinä kappaleessa. Janska Bankan asiasta haluaisin painottaa, että ei ole mitään varasuunnitelmaa EUlle tai Kroatialle. Kroatia EUssa ottaa kaikkien toimijoiden intressit huomioon. Eli Blanska Bankka on kahdenvälinen asia ja kahdenväliset asiat ei pitäisi vaikuttaa liittymisprosessiin. Mielelläni näen tämän avoimen linjan ja ratkaisu näyttää olevan näköpiirissä. Me olemme täysin tietoisia, että koko neuvotteluprosessimme ja keskustelut, kuten tämän päivän keskustelut, ovat ovat olleet asia, jota länsi naapurimme ovat seuranneet läheisesti. Olemme myös tietoisia siitä, että neuvotteluprosessimme on ollut eräänlaisena mallina niille. Sen vuoksi on tärkeää, että he saavat yleisvaikutelman rakentavuudesta, jota Kroatia pyrkii viljelemään merkkinä kaikille, jotka jonakin päivänä haluaisivat täyttää ehdokas, saada loppuun ehdokas polkunsa. Puheenjohtaja, viime keskustelussa ja myöskin tänään kollegat ovat vaatineet omia jäsenvaltioitaan ratifioimaan Kroatian liittymissopimuksen niin nopeasti kuin mahdollista. Tämä on hienoa panna merkille. Tämä talo on johdonmukaisesti ollut Kroatian tukena. Kiitos kovasti. Thank you. Kiitos kollegat. Tarkkailkaapa aikaa ja kunnioittakaa sitä. Kreisler Dorfer, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minäkin puhun ihan lyhyesti, niin kuin aina. No niin, laitakaa kuulokkeet päähän. Niin olen iloinen siitä, että Kroatiasta tulee EUn seuraava jäsenvaltio. Ja minä tunnen hyvin Kroatian, olen käynyt siellä lomalla, minulla on siellä paljon ystäviä. No sitten on puhuttu korruptiosta, monet ottivat sen esille, ja mielestäni ratkaisevaa on se, että instituutiot noudattavat lainsäädäntöä, ja sitten yksi pankki tuli esiin, tämä Slubljanska, ja sitten on myöskin Hypo Adria, jonka kanssa on myöskin ollut kovasti hauskaa Bayerissa ja muissa EUn jäsenvaltioissa. Ja tilanne on nyt tosiaan se, että jäsenvaltioissa meillä on vielä omissa maissamme korruption torjunnan kanssa hyvin paljon tekemistä. Enkä nyt toivo, että Kroatiasta tulisi esimerkki, kun katsotaan nyt tiettyjä nimitysasioita korruption yhteydessä. Ja olen iloinen siitä, että Kroatiasta tulee uusi jäsenvaltio ja sitten voimme näiden uusien kollegoiden kanssa tehdä täällä intensiivistä yhteistyötä täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon, Rados. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući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 Hrvatski nije još zvanično. okay. okay, I will continue in English. No, jatkan englanniksi. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Käytän tilaisuutta hyväkseni, jotta mainitsen muutamia asioita, jotka ovat nousseet esille Kroatian liittymisprosessissa. Kroatia on käyttänyt tilaisuutta hyväksi ja on saavuttanut korkean tason demokraattisissa standardeissa. Kroatia on tässä toiminut varsin ansiokkaasti. Tämä on niin Kroatian kuin Euroopan unionin kunniaksi. Toivottavasti, että Kroatia jatkaa tällä tiellä Euroopan unionin jäsenenä ja kaikki asiat, jotka mainitaan tässä esityksessä niin ne ovat tärkeitä ihmisoikeudet, korruptio, vastainen taistelu, vapaa, medianvapaus, mutta myös ö, taloudellinen vakauden ja pohjan luominen investoinnille ovat tärkeitä. Tähän päätöslauselmaan lausuman suhteen hankitaan Rausek ennen kaikkia liittyen näihin kompromissiehdotuksiin, jotka ovat erittäin hyviä, ne parantavat tätä päätöslauselmaa. Tämä on suuri menestys, mutta tämä on menestys myös kaikille muun ryhmille, että päästiin yhteisymmärrykseen. Mutta minä en tue kaikkia tarkistuksia, näin on sanottava. En Muun muassa äh, tämä katolisen äh, kirkon kanta olen Valin kanssa yhtä mieltä, mutta en usko, että se liittyy välttämättä tähän päätöslauselmaan. On muita ehdotuksia, jotka eivät ole päteviä tällaisen päätöslauselman esitykseen, mutta tämä liittymisseuranta, se ei ole asiallinen ehdotus, sillä Kroatia on kääntövertä vaativat neuvottelut. Seuranta ennen liittymistä on ollut erittäin tiukkaa, joten en ole sitä mieltä, että tämä liittymisen jälkeinen seuranta olisi mitenkään asiallista Kroatian suhteen. Kiitos Doris Pak. Kiitos onnittelut Trocekille. Haluaisin vain mainita, että uskon, että Tämä oli Makovenkin sanoman taustalla, että saimme kokemuksia laajentumisen kannalta, mikä on johtanut siihen, että käytetty eri mittaa Kroatian kohdalla. Kroatia on täytynyt kestää ja tehdä paljon enemmän kuin esimerkiksi Romania ja Bulgaria. Ja sen vuoksi he ovatkin siinä, missä ovat tänään. En nyt syytä mitään, vaan syytän itseämme. Si- mutta hallitukset eivät nähneet tätä asiaa. Me olemme sitä oppineet että kun ehdot ovat täytetyt, maasta voi tulla jäsen ja se täyttää ehdot. Ja viime vuonna suurin osuus jäsenistä äänesti Kroatian puolesta jäsenenä. Ja sitten toinen asia. Meillä on nyt valvontaprosessi, jota ei ollut aiemmin koskaan. Nyt se meillä on ollut ja se on johtanut siihen, että jotkut myös minun maassani Posseltiin osavaltiossa eivät ole ymmärtäneet, mitä siellä on meneillään valvontaprosessi on todennut, että on vielä jäljellä ja 10 näistä sitten maaliskuun huhtikuun loppuun mennessä pystytään ratkaisemaan, oletan lopullisesti, ja tämä valvonta on ollut hyvä juttu, mutta ei pidä muita kohdella eri tavalla kuin muita. Tässä pitäisi olla varovaisempi. Korruptio on suuri ongelma kaikkialla Balkaneilla vielä myös Kroatiassa, mutta en halua sanoa, että naapurivaltioissa, jotka ovat kuuluneet jo EUn, että olisi niin kovasti erilainen. Halusin tämä nyt ystävällisesti sanoa. Ja kun niin paljon kuultu Sloveneista tänään, jotka ovat puhuneet Kroatian jäsenyydestä, ja sen puolesta en voinutkaan kuvitella, että slovenialaiset ja kroatialaiset olisivat mm, syyllistäneet historian perusteella toisiaan niin, ette, ette, etteivät muka voisi liittyä. Toivon, että Lukulaska Bankan teema myöskin sitten tulevissa neuvottelussa voidaan ratkaista ja pystytään ratkaisemaan. Olen iloinen siitä, että olemme päässeet näin pitkälle. Onnea kaikille. Sanon tämän vielä kerran, että Saburissa taitaa olla niin, että Kroatia ei an, laita kiviä kenenkään tien, tielle, jos joku toinen valtio haluaa tulla jäseneksi. Te olette tästä kokeneet ja oppineet ja minä luotan siihen ja sitten seuraan tarkasti, että miten käyttäydytte, kun seuraava maa on sitten tulossa jäseneksi. Thank you, Miss Park. Now... Kiitos, Park. Seuraavaksi Robert. Thank you, Mr. Chair. Kiitoksia. Niin puhun ihan lyhyesti. Tämä on aika pitkää keskustelua ollut. Ensinnäkin kiitokset Rojikille esittelijälle tästä hyvin myönteisestä näkökulmasta Kroatian. Ja kiitokset kaikille varjoesittelijöille myöskin. He ovat varmasti hyvin pitkälti samaa mieltä kuin esittelijä. No nyt monta kertaa on puhuttu näistä kahdenvälisistä kysymyksistä, joten haluaisin korostaa, kuten Pak juuri totesi, että edellisellä kaudella parlamentti yksimielisesti hyväksyi julkilausumasta, joka liittyi siihen, että haluamme estää naapurivaltioiden etenemisen niiden tiellä Euroopan unioniin. Ja tällaista tapahtui, tällaista kielteistä toimintaa tapahtui aika paljon. Joten me nyt ensimmäisenä haluamme auttaa naapureitamme niiden pyrkimyksissä Eurooppaan. Se on myöskin Kroatian etu. Sitten tämä Ljubljanska vankka. Tämä on yksi aika kiistanalainen kysymys, jota on tänään korostettu, mutta me uskomme, että kun tämä asia tuli, tulee sitten pääministeritasolle käsiteltäväksi, niin sitten asia ratkaistaan. Mutta uskomme kuitenkin, että ratkaisu löytyy, joka on myönteinen kummallekin maalle. Ja uskon, että kaikki ovat sitten tyytyväisiä tähän loppuratkaisuun ja uskomme, että se ratkaisu löytyy pian. No sitten uskon, että tällä valvonnalla, kun ajatellaan näitä neuvotteluita, niin valvonta voidaan lopettaa. Meidän me tielle Eurooppaan Kroatiassa oli parlamentin yksimielisyys kaikissa puolueryhmissä – koskien liittymistämme Euroopan unioniin. Eli se liittyy tähän pitkään prosessiin. Ja me todellakin olemme muuttaneet maamme uudeksi maaksi. Olemme kehittäneet instituutioita, emmekä missään tapauksessa lähde toiseen suuntaan. Eli tätä prosessia ei enää voida pysäyttää. Kiitos. Kiitos. Marinovic. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kollegat, hyvät ystävät, ennen kaikkea Rocek lähtö laskentaa EU Kroatian EUn, EUn liittymiseen on aivan viimeisillään ja nyt on aika sanoa, että on erittäin iloinen siitä, että Kroatiasta tulee jäsen ja kuten kollegani mainitsi, me olemme täysin tietoisia siitä, mitä meillä on vielä edessämme. Korpion taistelu. Muun muassa se ei lopu koskaan, se on meillä aivan pysyvänä tehtävänä. Mutta kuten Tanja juuri mainitsi, me olemme täysin valmiita. Me kansana, kansalaisina, olemme täysin valmiita siihen, että me järjestämme ongelmamme, hoidamme keskinäiset kysymykset naapurivaltion kanssa tehokkaalla tavalla. Minä haluaisin korostaa erästä asiaa, josta täällä ei ole vielä puhuttu, mutta on erittäin tärkeää nostaa se esille. Kuten sanoin, me tiedämme, että me pitää sillä korkeutta vastaan, kunnioittaa oikeusvaltioperiaatteita, tehdään oikeudellisia uudistuksia. Me olemme kuitenkin tietoisia. Me tiedostamme että meillä on sitoumus omille kansalaisillemme, jotta me ylläpidämme ja säilytämme ja kehitämme meidän valtiota. Kroatiassa se on meidän tehtävämme ja se on tehtävänä myös koko Euroopassa. Ihmisten tulee luottaa meihin. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ennen kun annan puheenvuoron lyhyitä kommentteja varten pyydän Langea komissiota lainamispääosasta vastaa puhumaan. Uh, Kiitoksia. Tässä puhutaan nyt tästä komission valvonnasta, eli ehkä voisin vähän kertoa teille näistä viimeisistä kehityskäänteistä. Ja me teemme intensiivisesti yhteistyötä Kroatian kanssa ja kannustamme sitä kovasti – tekemään tarpeelliset asiat, jotta se voi pitää kiinni kaikista sitoumuksistaan, joihin se on sitoutunut. Eli muutama päivitetty tieto näistä prioriteettikysymyksistä, joista on keskusteltu. Ja yksi prioriteetti on tietysti varustamon yksityistämisprosessi ja Tämä on kollegion esityslistalla keskiviikkona. Eli jos komissio hyväksyy tämän, niin sitten tämä yksityistämissopimus voidaan allekirjoittaa ja saattaa päätökseen tämän kuun loppuun mennessä. Sitten toinen painopistealue on tämän eturistiriitakomitean perustaminen. Ja kuten jo todettiin, se perustettiin 25. päivä tammikuuta ja ensimmäinen kokous pidettiin 11. helmikuuta, eli siltäkin puolelta tämä prioriteetti on nyt saavutettu. Sitten nämä rajanylityspisteet, rakennustyöt etenevät hyvin. Tästä saimme kuulla perjantaina, eli se olisi tarkoitus saada päätöksen maaliskuun loppuun mennessä. Eli se nyt ei olisi vielä ihan raportin julkistamispäivänä valmis, mutta varmaan voidaan sitten sitten sanoa, että se on jo lähestulkoon loppuun saavutettu, saatettu. Sitten tämä käännöskysymys, se on yksi prioriteetteja. Eli nyt on hyvin paljon nopeutettu näiden käännettyjen tekstien valmistumista Akiin osalta. Niitä nyt kaikkia ihan saada valmiiksi raportin julkistamispäivän mennessä, mutta jos tämä tahti jatkuu, niin uskomme, että sitten sitten siinä vaiheessa, kun Kroatia liittyy, niin kaikki yhteisön säännöstöt on jo käännetty kroatian kielelle. Sitten Kroatian ja Bosnia ja Herzegovina. Perjantaina oli kokous, jossa mukana oli komission jäsen Fyle ja kaksi ulkoministeriä Kroatiasta ja Bosnia ja Herzegovinasta siis. Ja kokous liittyi rajanvalvontakysymyksiin. Eli tätä nyt ei ole mainittu näissä rajakysymyksissä, mutta se liittyy siihen vaatimukseen, että Kroatian täytyy noudattaa yhteisön säännöstöä liittymispäivästä lähtien. Ja se saattaa johtaa sitten ongelmiin Bosnia-Herzegovinan puolella. Eli kokous oli hyvin rakentava. Nämä kaksi ulkoministeriä olivat paikalla ja miettivät, millä tavalla voitaisiin helpottaa tilannetta mahdollisimman paljon – siitä päivästä lähtien, kun Kroatia sitten liittyy EU-hun. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitos. Ange, selväksi roadcheck yhteen vetoa tästä kaikesta. Kiitos. Short conclusions of... Kiitos lyhyet johtopäätökset pitkästä keskustelusta. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita arvokkaista keskustelu mielipiteistä panoksista. Haluaisin painottaa jälleen, että kukaan ei kyseenalaista sitä, että Kroatia olisi, etteikö Kroatia olisi valmis liittymään ensimmäinen heinäkuuta. Ja että on laaja konsensus kompromisseista. Haluaisin vielä toista ja tarkastella kompromissi kakkosta, koska me kaikki varmaan olemme tietoisia siitä ei pelkästään täällä jäsenet, vaan myös kollegat eh, Kroatian parlamentissa, Kroatian hallituksessa – että jatkuva työ myös ensimmäinen heinäkuuta jälkeen täytyy, sitä täytyy jatkaa korruption torjunnassa, oikeusvaltion toiminnassa. Eli jos tarkastelemme näitä kompromisseja, vaadimme Kroatian viranomaisia parantamaan korruption torjuntaa, huonon hallinnon torjuntaa, muistuttamaan, että korruption vastaiset toimet jatkavat edelleen tiukkoina vaaditaan Kroatian viranomaisia esittämään suoritukset saa korruption torjunnassa ja organisoituneen rikollisuuden torjunnassa. Olemme mielestäni tehneet kaiken mahdollisen, että saataisiin teidän mielipiteenne mukaan näihin kompromisseihin. Mutta se, mitään minkä kanssa en voi olla samaa mieltä, tai mihin voi suostua Makoveen ehdotukseen, että Kroatia laitettaisiin valvontamekanismiin liittymisen jälkeen kuten Kerhard Poiselt mainitsi ja muut. Tämä on nyt prosessin loppu. Kuten herra Bojinovic sanoi tai viittasi, jos Kroatia laitetaan valvontalistalle nyt, kyseenalaistaisimme koko liittymisprosessi. Ei pelkästään kuukausi, vaan pitkien vuosien työkomissiossa ja parlamentissa mukaan lukien esittelijät sen suhteen, mitä on meneillään Kroatiassa olen vakuuttunut, että se on myös laaja käsitys tässä, laajalti levittynyt käsitys tässä salissa, että Kroatia on täyttänyt ehdot, mutta kuten monissa maissa, omassa maassani Tsekissä, Romaniassa ja pelkästään useissa valtioissa, monissa vanhoissa jäsenvaltiossa kyllä täytyy keskittyä petosten ja korruption torjuntaan ja niin edelleen. Mutta kuten sanoin, Jos laitetaan Kroatian valvontalistalle, se olisi vakava virhe ja kovin epäreilua maata kohtaan ja koko liittymisprosessia kohtaan. Haluaisin vielä lyhyesti mainita jotenkin muita kommentteja edustaja Vaikea 28 tarkistuksesta. Ymmärrän kyllä näkemyksenne, mutta mielestäni meidän ei pitäisi mainita yhtä instituutiota tässä tapauksessa katolista kirkkoa. Jos sitä nyt tarkastelemme, me vaadimme viranomaisia olemaan valppaana varmistaessa, että ihmisoikeuksia noudatetaan täysin ja torjumaan kaikenlaista syrjintää ja myöskin suvaitsemattomuuden odotuksia seksuaalivähemmistöjä ja vähemmistöjä vastaan. Mutta mielestäni meidän ei pitäisi valita tästä yhtä tai kahta nimenomaista instituutiota. Se on vetoomuksemme yleisellä tasolla. Ja jälleen mielestäni Kroatian viranomaiset ovat tästä tietoisia. Rova Brandner, suullinen tarkistus numero kolme. Mielestäni se on oikea, koska se on meidän näkemyksemme kansalaisyhteiskunnan mukaanotto. Parlamentin myöskin pitäisi vahvistaa. Sitten ratifiointiasia lopulta. Olen iloinen, että kaikki olemme sitä mieltä. Ja se on myös slovenialaisten kollegoiden mielipide, että ratifiointi näissä kolmessa jäljessä olevassa maassa pitäisi tehdä mahdollisimman nopeasti. Ja todella toivon, että kun pääministerit tapaavat 11. maaliskuuta, niin sopimukseen päästäisiin ja ratifiointi saadaan menestyksekkäästi päätökseen Slovenian parlamentissa. Mielestäni se on myös Slovenian kollegoiden näkökulma, että on tärkeää, että Kroatia ja Slovenia, että niillä on erinomaiset suhteet, eikä pelkästään Kroatia, vaan myöskin Slovenia, että nämä kaksi maata ovat roolimalli, positiivinen esimerkki serbeille, Bosnia, asukkaille, montenegrolaisille, muillekin Balkanilla. Joten kiitos kovasti. Kiitos kollegoille kommenteista. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos esittelijälle, kiitos kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Vielä kerran muistutaisin, että äänestämme tästä huomenna iltapäivällä. Sitten Islantia koskevaa luonnoksen käsit, päätöslauselmaesityksen käsittely. Kuten tiedätte, Islanti on neuvotellut EUn kanssa 2011 vuodesta lähtien. Keskustelut ja neuvottelut ovat jatkuneet sujuvasti. Tammikuun puolivälissä tässä on tapahtunut pientä hidastumista johtuen huhtikuun vaaleista Islannissa tässä poliittisessa asiayhteydessä esittelijä Dan Breda on katsonut eh, näitä 41 tarkistusta, joita on tehty, ja seitsemän kompromissin on päästy varjostelijoiden kanssa. Annan puheenvuoron seuraavaksi Predalle, jotta hän voi kertoa näistä kompromissiehdotuksista. Olkaa hyvä. Mai așteptăm câteva Kiitoksia. No katsotaan, rauhoittuuko tämä koko nyt hetkeksi. No ehkä se johtuu siitä ilosta, että Kroatia on nyt liittymässä EUhun. Niin, kiitoksia. Niin kuten sanoin, meillä on tässä tämä Islantia koskeva edistymiskertomus 2012 ja 13. joulukuuta tästä keskusteltiin tässä valiokunnassa ja enää ei voi esittää tarkistuksia. Meillä on 41 tarkistusta ja uskon, että valtaosa niistä on hyvin hyödyllisiä, jotta voimme parantaa tätä mietintöä ja haluaisin kiittää kaikkia tarkistusten laatijoita. Ja tietysti haluaisin kiittää myöskin niitä kollegoita, jotka ovat tehneet yhteistyötä kanssani, varjoesittelijöitä esimerkiksi me saimme hyvin konsensuspitoisen kannan Islannista aikaan. Meillä on seitsemän kompromissitarkistusta ja periaatteessa myöskin muut puolueryhmät hyväksyvät nämä kompromissit. Me kokoonimme viime Strasbourgin viikolla ja voin nyt kommentoida näitä kompromisseja lyhyesti. Ensinnäkin ensimmäinen kompromissi liittyy ensimmäiseen kappaleeseen ja siinä puhutaan neuvotteluprosessista yleensä. Ja toinen kompromissi liittyy kohtaan kahdeksan, jossa puhutaan Islannin hallituksen päätöksestä hidastaa neuvotteluita ennen vaaleja. Ja sitten kolmoskompromississa on todettu, että julkinen mielipide Islannissa heilahtelee EU-liittymisen suhteen. Ja sitten Reikäviikissä tätä tiedotustyötä täytyy jatkaa. Usein tätä tiedotuskeskusta Islannissa pidetään propagandakeskuksena. Ja sitten on puhuttu tästä pääomavalvonnan päättämisestä, siis tämä liittyy päätösaseman kohtaan 13. Sitten viides kompromissi, kohta 19. Siinä puhutaan kalastuksesta ja sitten on kompromissi kutonen, jossa puhutaan makrillikiistasta. Ja sitten seitsemäs kompromissi, se on minun laatimani kompromissitarkistus ja se kattaa Chanokin ja Atkinsin tekevät tarkistukset ja se liittyy EUn ja Islannin väliseen yhteistyöhön arktisen alueen osalta. Näin kollegoiden kanssa olemme uudelleen muotoilleet tätä mietintöä suullisessa tarkistuksessa 1, 2 ja 5. Ja siinä on puhuttu tästä Ice Save-kysymyksestä. Ja siinä on viitattu EFTAn tuomioistuimen päätökseen ja myöskin Reykjavikin päätökseen jatkaa tämänhetkistä tilannetta Alankomaiden ja Iso-Britannian suhteen. Tämä nyt vähän varjosti sitten Islannin liittymisprosessia ja tämä ratkaisu, joka on saatu aikaan, niin se on varmaan ilahduttava kaikille osapuolille, mutta emme kuitenkaan voi sanoa sitten samaa tästä kiistasta, turskakiintiöistä. Neuvotteluita on käyty usean kertaan, mutta rajamaiden kanssa ei ole päästy asiasta vielä sopuun. Ja sitten suullinen tarkistus neljä. Islandia. Islanti yksipuolisesti määritteli näitä makrillikiintiöitä ja se on valitettavaa. Ja kaikki kaikkien osapuolten täytyy nyt tehdä ponnisteluita, jotta tässä asiassa saadaan aikaan sopimus, jonka avulla voidaan välttää ylikalastaminen makrilin osalta. Näinhän on käynyt viime vuosina. Ja me äänestämme tästä tekstistä sitten 13. maaliskuuta Strasbourgissa. Siis 13. päivä on keskustelu ja 14. päivä on sitten äänestys. Eli kiitos vielä kaikille kollegoille yhteistyöstä. Ja halusin vielä sanoa, että kun Islanti käynnisti neuvottelut, niin jotkut kroatialaiskollegat pelkäsivät, että Islanti liittyisi EUn ennen Kroatiaa. Ja vastaus minulta oli silloin, että jokainen maa liittyy EU-hun omien toimiensa ja oman kehitystahtinsa nojalla. Eli tällä hetkellä voimme kaikki olla tyytyväisiä siitä, että Kroatia on liittymässä EU:n ensimmäinen heinäkuuta, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että Reykjavik on, kuten sanoin, jo hidastanut näiden neuvotteluiden tahtia, koska parlamenttivaalit ovat tulossa nyt huhtikuussa. Ja sitten muutaman kuukauden päästä siis on nämä vaalit edessä. Ja nyt sitten hallitus haluaa välttää sen, että tämä neuvotteluprosessi vaikuttaisi vaaleihin. En nyt sano tästä sen enempää, mutta halusin vain tuoda tämän esille. Kiitos. Kiitos, Preda haluaisin muistuttaa, että 17.30 meillä on Irlannin varapääministeri ja ulkomaankauppaministeri seuraavaksi Sotari, joka puhuu Alden puolesta. Thank you very much. Um, because of... Kiitos, koska täällä on käyty hyvin iloisaa keskustelua. Ja kollegani, joka oli tässä varjoesittelijänä, jota poistuvan niin puhunut, niin puolestaan puhun lyhyesti. Kollegani on sitä mieltä, ettei tässä ole mitään merkittäviä kompastuskiviä. Hän on sitä mieltä, että vaikka tässä ei ole velvoitteita, niin äh, Islannille asetettu, niin nämä ISAFE-rahastot ollaan kuitenkin maksamassa yhteisömmässä takaisin. Kiitos. Thank you very much. That... Kiitos. Siinä oli lyhyt puheenvuoro. Rojek, olkaa hyvä. Minäkin lyhyesti, puheenjohtaja. Jöran Farmin puolesta, joka ei päässyt tänne tänään, niin haluaisin kiittää esittelijää myöskin erittäin hyvästä tasapuolisesta mietinnöstä ja erinomaisesta yhteistyöstä. Myöskin rakentavasta lähestymistavasta, kun otettiin huomioon tarkistuksemme alussa, oli ongelma kompromissi kakkosen kanssa, koska meidän mielestämme parlamentin ei pitäisi kommentoida tai sekaantua Islannin hallituksen sisäisiin työjakoon nyt tämä on parempi sanamuoto ja ollaan samaa mieltä sen kanssa. Ainoa ongelma, joka on jäljellä, on tarkistus neljä, kompromissi kutonen. Eli pahoitellaan vielä enemmän, että tässä on yksipuolinen kalastuskiintiö makrillille. Mielestämme se ei ole rakentava kommentti. Sen vuoksi me olemme sitä vastaan ja äänestämme sitä vastaan huomenna. Mutta muuten SID-ryhmän puolesta emme näe mitään ongelmaa ja odotamme huomisen äänestystä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Esaran puolesta taas Robert. Um, just like Kiitoksia. Onnittelen Predaa nyt hyvästä tasapainoisesta mietinnöstä ja siitä, miten hän hoiti keskustelua näistä tarkistuksia. Ja myöskin hän johti Islannin valtuuskuntaa, kun kävimme Islannissa, eli hän on tehnyt hyvää työtä. Ja kuten kollegat totesivat, mitään suuria kiistanaiheita nyt ei ole tässä mietinnössä sinänsä, mutta on kuitenkin huolenaiheita, joita on tullut esille täällä tänäänkin liittyen näihin makrilli- ja kalastuskysymyksiin. Jos puhun Stevensonin kanssa, joka oli kalatalousvalikon entinen puheenjohtaja, niin hän on makrillin suhteen hyvin tunnepitoinen, mutta tämä on kuitenkin huolestuttava kysymys ja meidän täytyy varmistaa, että neuvotteluissa otetaan tämä huomioon. Ja tämä koskee myöskin maataloutta. Sielläkin on vielä jotain ongelmia ja ne luvut, niitä täytyy käsitellä hyvin pitkään ennen kuin ratkaisuja löytyy. Ja sitten tässä on puhuttu näistä rahoituskysymyksistä liittyen Islannin rahoitusongelmiin. Mutta BBCtä kuunnellessa oli eilen, sain nähdä puolen tunnin ohjelman siitä, kuinka hyvin Islanti on ratkonut eri ongelmia ja kuinka kirkkaalta tulevaisuus näyttää – onko se tulevaisuus sitten EUn jäsenenä, se nyt sitten nähdään vaalien jälkeen ja lisäneuvotteluiden jälkeen, ja meidän täytyy odottaa sitä. Mutta meidän kannaltamme puheenjohtaja ei ole mitään ongelmia, me voimme tukea tätä mietintöä. Kiitos, ei muita puheenvuoropyyntöjä. Preera, loppu yhteenveto, mikäli näin tahdotte. Dar pentru a mulțumi um, colegilor pentru um, reacții. Niin, haluaisin vain kiittää kollegoita näistä puheenvuoroista. Kiitos. Olen pannut merkille, että sosialistiryhmällä on vielä vähän vastalauseita. Ja täytyy katsoa, saammeko aikaan ratkaisun. Ja tietysti, jos ei kompromissia löydy, niin sitä täytyy vain äänestää. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitos ennen kuin päätän keskustelun, muistuttaisin, että tästä päätöslausumasta äänestetään huomenna. Sitten lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus maailmassa, työasiakirjan käsittely. Maretje Shaaki on ollut tässä esittelijänä. Tämä Afet ähm, mietin ollut pitkään työn alla. Valitettavasti tämä, öö, nyt tämä valmistelu on aloitettu siten, että äänestys olisi kesäkuussa ja tarkistusten jättämisen takaraja on huhtikuun 9. Kiitän sitä valmistelijä siitä, että tässä on sellainen lähestymistapa, ettei tehdä kansalaisyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskunnan työtä, jotka antavat vuosittaisia katsauksia median ja lehdistön vapaudesta. Haluan myös kiittää esittelijä tästä osallistavasta ja hyvästä tavasta, jolla hän lähestyi asiaa siten, että hän pyysi ihmisiä kommentoimaan ja antamaan oma panoksensa hänen nettisivuillaan. Hyvät naiset ja herrat, tässä ollaan näkemässä lehdistönä vapauden kaventumista meidän välittämässä naapurustossa, siksi tämä onkin erittäin tärkeä asia. Seuraavaksi Shake. Kiitos. Puheenjohtaja, kuten sanoitte, tämän ensimmäinen kerta, kun tätä käsitellään, tässä on nyt käsissä Äh, työasiakirjan käsittelyyn, johon kansalaisyhteiskunta ja myös äh, muutkin ovat auttaneet äh, minua tätä laatimassa, ovat antaneet omia näkemyksiään. Mm. Tässä ajankohdassa, kun katsotaan uutisia vaikkapa, niin usein nähdään, kuinka lehtimiesten oikeuksia rikotaan ympäri maailman. Saman aikaan lehdistövapaus, mediavapaus on tärkeää, jotta voidaan käydä demokraattista ja pluralistista keskustelua yhteiskunnassa. Nämä journalistit eivät kärsi ainoastaan uhkauksista, vaan tässä on myös sellaisia trendejä, kuten digitalisointi ja talouskriisi, jotka ovat luoneet uuden toimintaympäristön lehti miehelle ja naisille. Kuinka me voimme varmistua siitä, että pääsy tietoon on laadukasta ja että tietoa käsitellään objektiivisesti. EUlle on tärkeää, sillä me pyrimme saman aikaan yhteistä ulkopolitiikkaa siten, että me korostamme lehdistön ja median vapautta koko maailmassa. Ja ihan vain selvennyksen sana en sano, että EUn pitäisi, tai mukaan politiikan pitäisi puuttua lehdistön tuottamaan sisältöön, vaan meidän pitäisi keskittyä siihen, että suojellaan, helpotetaan toiminta-alustoja, jotka ovat avoimia ja vapaita. Tämä työsäkirja on saanut panoksensa eri sidosryhmiltä, mutta minä on tehtävänä ei ole toista kansalaisyhteiskunnan työtä, siksi minä en mainitse yksittäisiä maita, sillä kuussakin maassa, myös monissa jäsenvaltioissa on omat haasteet, jotka tulee kohdata. Minulla oli hieman temaattisempi lähestymistapa siis, ja korostaisin nyt muutamia asioita, joihin mielestäni tulee puuttua. Puuttua yhdessä ja kuulen mielelläni teidän kommentteja tähän liittyen. Toisaalta on nähtävä, että tässä on suuri voimaantuminen, joka, jota ihmiset kokevat silloin tämän digitalisoinnin yhteydessä. Ja lehdistön vapaus on myös parantunut sekä, että ajatuksia saadaan paremmin esille ja voidaan osallistua avoimen keskusteluun ja voidaan myös haastaa voimassa olevia. Mutta tämä vaikuttaa myös lehdistön Tämä lehdistön itsenäisyys vaikuttaa myös on siten, että se on uhka vallassa oleville. Se saattaa johtaa korruptioon tai epäoikeudenmukaisuuteen. Siksi journalistit ja media kokee eniten häirintää nimenomaan maiden hallitukselta. On tiettyjä uhkia, säännöksiä, medialakeja, lakeja, öö, vero, sanktioita, tai muita öö, sellaisia, jotka saattavat käsin median toimista, jotka yrittävät hankaloittaa median toimia. Ja lisäksi uhkakuvia saattaa tulla sen jälkeen, kun juttuja julkaistaan. Journalisti saattaa joutua vankilan tai menettää henkensä. Ja lisäksi sensuuri johtaa usein sensuuriin. Tämä ei vaikuta, perus, tämä vaikuttaa ei ainoastaan perusoikeuksiin, vaan myös liiketoimintaan. Olen sitä mieltä, että tiedon vapaa virta tulisi olla painopisteenä, tärkeänä painopisteenä, kun katsotaan median ja lehdistön vapautta. Tietyt taloudelliset kehitykset, digitalisointi, talouskriisi saattavat myös vaikuttaa median ja lehdistön vapauteen. Meidän tulee pitää mielessä, että kaupalliset intressit ja kansallisten intressit eivät välttämättä aina ole yhteneväiset, varsinkin kun katsotaan digitaali alustoja, ne ovat usein yksityisissä käsissä, vaikka kansalaiset pitävät internettiä vapaana alustana. Sitten hallitusten uhkaukset journalisteille, ja journalistit ovat usein myös ihmisoikeusaktivisteja, kansallinen turvallisuus ja muut lait saattavat kriminalisoida journalistien toimia ympäri maailman – Toisaalta poliitikot voivat käyttää vipuvartta sikäli, että he mainostavat poliittisesti tai käyttävät lehdistöä tietyn maksun perimiseen siinä. Ja on myös tärkeää katsoa, kuinka säätelijät käyttävät mediaa. No, päätän puheenvuoroni siihen, että nostan esille muutamia ehdotuksia siitä, kuinka EU voisi erityisesti puuttua maailman media- ja lehdistön vapauteen olen sitä mieltä, että meidän tulee olla kunnianhimoisia tällä hetkellä, vaikka media- ja lehdistönvapaus nostetaan esille useissa hankkeissa ja politiikoissa ulkoisuuden hallinnossa. EU-ssa puuttuu tietynlainen katseisuus toimissa ja tietynlainen esikuva arviointi puuttuu myös. Meillä pitää olla pitkän aikavälin lähestymistapa tässä ja lisäksi ehdoilla pitäisi olla lisää selvyyttä, mitä tulee kumppanuusohjelmiin tai yhteistyöohjelmiin muun muassa. Kun on selkeät päämäärät mielessä, silloin voidaan parhaiten varmistaa, että omat politiikat viedään läpi, muun muassa eurooppalainen ihmisoikeus- ja demokratia-työkalu. Pitää nähdä, että tämä on käy niin suurten organisaatioiden kuin pienempien järjestöjen käytössä. No, joka tapauksessa meidän tulee valtavirtaistaa median kehitykset ja vapaan lehdistön toimia ja keskittyä pitkän aikavälin strategiaan, joka myös auttaa kapasiteetin rakentamisessa sitten, että pienemmät kokonaisuudet tai maat voivat olla myös toimivapaasti. Odotan innolla keskustelua. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi Jaakosari. Kiitoksia raportööri Schaakelle tästä mielenkiintoisesta analyysistä. Olisi mielestäni ollut hyvä, jos sen lisäksi, joka on hyvä, että olette ottaneet kansalaisilta inputtia vastaan online-tyypillinen, olisitte järjestäneet yhden julkisen kuulemisen, jossa me varjoraportorit olisimme voineet tuoda omia ajatuksia mukana, mutta se varmasti vielä ehditään tehdä. Tämä otsikko lehdistön ja median vapaus maailmassa on kyllä kieltämättä kunnianhimoinen ja on erittäin hyvä, että otetaan tärkeimmät asiat esille. Jotenkin toivoisin kuitenkin sitä, että voitaisiin mainita ainakin ne maat, joissa dramaattisesti lehdistönvapaus on heikentynyt. Et se ei ole pelkästään kansalaisyhteiskunnan asia analysoida sananvapauden dramaattista heikkenemistä, vaan se on myös Euroopan unionin asia äh, arvoyhteisönä. Ja näinhän on tapahtunut, jos katsotaan tämmöinen yleinen trendi maailmassa tällä hetkellä, niin toisaalta tietenkin, kun yksittäisellä kansalaisilla on sosiaalisen median kautta enemmän mahdollisuuksia tuoda ajatuksia julki kuin koskaan. Toisaalta perinteisen median vapautta rajoitetaan, että jos näitä ei voi laskea yhteen, mutta minusta tämä kehitys on erittäin huolestuttava, joka on nyt tapahtunut Euroopan ulkopuolella, meidän naapureissa, Turkissa, Venäjällä ja myös Euroopassa. Ja e, esimerkiksi Unkarissa, e, Britanniassa on ollut omat skandaalinsa, mutta Britannia on pystynyt ratkaisemaan niitä. Jopa Ranskassa, monissa muissa Euroopan maissa on selvästi näkyvissä esimerkiksi, että terrorismin vastaisia lakeja on käytetty lehdistön e, vapauden rajoittamiseen. Ja minusta se esimerkiksi, että miten terrorismilait ovat vaikuttaneet sananvapauteen, niin se olisi jo sellainen mielenkiintoinen tutkimuksen aihe. Raportori Schake toivoo, että, ei, että kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden asia olisi selvittää sananvapauden kehitys ja me jättäisimme nämä yksittäiset maat käsittelemättä. Sanon se vielä kerran, että minusta ei voi jättää huomioimatta eh, eh, tilannetta, jossa on kehitys ollut todella dramaattisesti huono, huono niin kuin esimerkiksi Turkissa, jossa Turkki on ehkä suurin toimittajien vankila tällä hetkellä, eniten toimittajia vankilassa tällä hetkellä, mitä missään eh, maailmassa. Tässä on hyviä ehdotuksia, esimerkiksi yhteinen EU-strategia, se on hyvä asia. Ja sitten haluaisin vähän paneutua tähän kansainvälisten sopimusten ehdollisuuteen, mitä tulee meidän omiin arvoihin, ihmisoikeuksiin, sananvapauteen. Tämä ei oikeastaan toimi tällä hetkellä. Tämä on, tämä on, tämä on enemmän puhetta kuin tekoja. Otan esimerkiksi Kasastanin, jossa itse olen nyt pysyvänä raportöörinä. Me olemme hyväksyneet parlamentissa omat päätöslauselmamme. Ja oikeastaan heti sen jälkeen, kun me hyväksymme nämä omat päätöslauselmat, niin Lady Aston matkusti Keski-Aasiaan, Kasastaniin mutta eh, oli suuri, eh, anteeksi, tämä on minusta erittäin tärkeä asia, niin oli, oli, oli iso pettymys se, että, että hän ei ottanut esille näitä eh, lehdistövapauteen liittyviä loukkauksia. Ja kun Kasastani on esimerkki maassa, jossa yksinkertaisesti vapaa media nyt kielletään. Ja kun meillä on myös korkea edustaja ihmisoikeuksissa, Representative for Human Rights, niin kyllä nämä perusoikeudet ja vapaudet pitäisi pystyä ikään kuin käsittelemään yhdessä ja pitäisi, pitäisi pystyä puhumaan yhdellä suulla. Lyhyesti vielä tämä työpaperi on hyvä, hyvä yhteenveto ongelmista ja antaa varmasti meille kaikille ajattelemisen aihetta, mutta kuitenkin ajattelen, että vielä enemmän sen pitäisi olla konkreettinen ja vielä enemmän konkreettisia ehdotuksia ja Euroopan unionin pitäisi tässä asiassa toimia enemmän johdonmukaisesti ja puhua yhdellä suulla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Salafranca. Kiitos, Salafranca. Sí, gracias. Eh. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä työasiakirja, jos nyt oikein ymmärsin, käsittelee tällä hetkellä vain, on siis pelkästään työasiakirja, mutta siinä käsitellään hyvin tärkeää aihetta, eli lehdistön ja tiedotusvälineiden vapaus. Kuten kaikki tiedämme, ne ovat hyvin tärkeitä mille hyvänsä demokraattiselle maalle. Täytyy vain katsoa tätä valiokunnan mietintöä, joka liittyy ihmisoikeuksiin maailmassa vuosittain, tai näitä, jotka ovat saaneet Saharovin palkinnon, jotta voimme ymmärtää, kuinka tärkeää usein on tiedotusvälineiden edustajilla ja kuinka he kärsivät vapauden puutteesta monissa maissa, ei pelkästään sellaisissa maissa, joissa ollaan siirtymässä demokratiaan. Eli meidän täytyy nyt tässä mietinnössä todellakin korostaa tätä seikkaa. Ja nämä perusongelmat, jotka liittyvät, eivät pelkästään tiedotusvälineisiin, jotka ovat perinteisiä, vaan myöskin uusiin sähköisiin tiedotusvälineisiin, jotka esittelijä on maininnut. Nämä uudet sähköiset välineet ovat hyvin monimutkaisia ongelmiltaan ja hyvin usein esimerkiksi arabikevään maissa totalitaariset hallinnokset estävät sen, että internetissä tieto kiertää vapaasti ja estävät myöskin muita vapauksia, jotka liittyvät näiden vapauksien nauttimiseen. Kun puhutaan digitaalisista kysymyksistä tässä mietinnössä, niin mielestäni olisi tärkeää, ettei ainoastaan katsota asiaa internetin käyttäjien suhteen, vaan myöskin toimittajien kannalta, sähköisten viestimien ammattilaisten kannalta. Ja ehkä olisi hyvä myöskin miettiä vähän sellaisia maita, joissa on systemaattisesti rikottu tällaista sananvapautta ja tiedotusvälineiden vapautta. Meidän täytyy vähän yksityiskohtaisemmin katsoa tätä. Meillähän on tämä ihmisoikeuksien vuosikertomus, mutta on kuitenkin tiettyjä maita, joita, joissa todellakin on hyvin törkeästi rikottu näitä oikeuksia, niin ne voitaisiin kyllä mainita mielestäni tässä mietinnössä. Sitten puheenjohtaja, ehkä esittelijä voisi vähän täsmällisemmin puhua tästä aikataulusta ja määräajoista, joissa hän joita hän aikoo noudattaa valiokunnassa, ja että meidän ei pidä pelkästään analysoida ongelmia, jotka liittyvät tähän peruskysymykseen, vaan ennen kaikkea tässä työasiakirjassa täytyy miettiä, millainen täytyy EUn vastaus olla, jotta EU:n politiikassa voidaan taata nämä oikeudet. Eli jos tällainen pieni kriittinen maininta voitaisiin lisätä mietintöön, niin sitten meidän täytyy olla varovaisia, kun käytämme näitä termejä. Kun tässä on vaikka sanottu, että EU voisi kouluttaa hallituksia ja niin edelleen. No, ymmärrämme kyllä, mitä tässä tarkoitetaan, mutta meidän täytyy olla varovaisia näiden sanojen suhteen, kun käytämme tällaisia sanoja. Ja joka tapauksessa tämä on erittäin hyvä työasiakirja, ja siinä on hyvin tärkeä asia, eli tiedonsaannin vapaus ja lehdistön vapaus. Ja tämä on yksi niitä mietintöjä, jotka ovat tärkeitä tällä lainsäädäntökaudella. Tämä on tärkeä kysymys Euroopan parlamentille ja mielestäni meidän pitää löytää myöskin EUn puolelta oikeita ratkauksia eri ihmisoikeusohjelmissa ja välineissä, eikä meidän pidä pelkästään keskittyä yhteen ohjelmaan, kun ajattelemme näitä toimia, joita EUssa tällä hetkellä toteutetaan. Kiitos. Kiitos paljon, mitä tulee tähän aikatauluun. Voin mainita nopeasti, että toinen käsittely on 20. maaliskuuta. Tarkistusten jätte takaraja on 9. huhtikuuta. Tarkistukset käsitellään AFETissa 6. Toukokuuta ja seuraavana päivänä on äänestys ja täysistunnossa tästä Tästä äänestetään kesäkuun istunnossa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni vedottaakseni poliittisiin ryhmiin, että he nimeisivät eh, esittelijänsä tälle mietintöön. Um, I'll be brief, but I... Kiitos puheenjohtaja lyhyesti, mutta olen kyllä sitä mieltä, että olisi hyvä vastata näihin arvokkaisiin kommentteihin, jotka Rova Hiekonsaari ja herra Salfranka esittivät. Yleisesti ottaen olemme samaa mieltä. Olen viitannut eh, terrorismin torjuntalakien väärinkäyttöön ja muidenkin lakien väärinkäyttöön, jossa tavoitteena on rajoittaa ilmaisuvapautta ja edistövapautta. Ja olen myös samaa mieltä sen kanssa, mitä muut kollegat sanovat, että on tärkeää painottaa erityisiä eri maita, kun on vakavia ongelmia, yksittäisiä maita. En vain en nyt alkanut luetteloida tässä nimenomaisia maita, koska sitten olisi yhtä pitkä maa, lista kuin on maailmassa maita. Eli fiksulla tavalla se täytyy tehdä, mutta erityisesti kun puhutaan maista kuten Turkki, jotka ovat hyvin tärkeitä EUlle ja jotka ovat myös osa laajentumispolitiikkaamme, niin näitä asioita täytyy käsitellä on samaa mieltä ihan nimenomaisesti, kuten myös yleisesti, koska meillä on erityisvastuu ja mahdollisuus siellä. Sama pätee ehtoihin kauppasopimuksissa ja muutenkin. Uskon myös, että EUn uskottavuus on olennaista ja meidän ei pitäisi vain puhua ehdoista, vaan myöskin todellakin vaatia täytettäväksi silloin, kun tarvitaan. Sitten erityisesti herra Salafrakan kommenteista, jotka osittain sinne meillä on samanlaisia ajatuksia, mutta hänen kommenttinsa tästä tietyn kielenkäytön herkkyydestä otan sen mukaan, arvioin sitä Siinä ajateltiin ennen kaikkea, että jaetaan sääntelyiden parhaita käytäntöjä, kun ajatellaan oikeudellisia kehyksiä, joiden puitteissa lehdistövapaus voidaan taata esimerkiksi konfliktin jälkeisessä tilanteessa tai transitiomaissa. Mutta todellakin täytyy olla hyvin varovaisia ehdottaessamme, että hallituksia pitäisi opettaa mitä tahansa, puhumattakaan media-asioista. Tarkistelin myös sitä, että voidaan, voidaan, voiko olla arviointi ihmisoikeusraportoinnista ja muutenkin, joten odotan kovasti yhteistyötä kollegoiden kanssa tässä asiassa ja paroksenne ovat tervetulleita noin niin, maaliskuuhun viides mennessä suunnilleen, jos haluatte, että otetaan mukaan ensimmäiseen luonnokseen, niin että ne olisivat jo ensimmäistä mietintöluonnosta osana siellä. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä päät- päättää nyt tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Seuraavaksi siirrymme Bosnia-Herzegovinaan. Tämä on ensimmäinen käsittely koskien Bosnia-Herzegovinaan edistyskertomusta. Ja ää, ähm, tämä maa saattaa pudota jälkeen äh, muista maista Länsi-Balkanilla sillä edistyminen on ollut hyvinkin rajallista. Tähän mennessä Bosnia ei ole pystynyt täyttämään niitä ehtoja, joita on ollut. Ja Bosnia ei ole pystynyt tuomaan eteenpäin uskottavaa EU-jäsenyyshakemusta. Suurin huolenaiheemme on ollut vuod- viime vuodet se, että poliittisissa poliittisilla voimilla ei ole yhteistä näkemystä siitä, mikä on valtion tulevaisuus ja tulevaisuuden suunta. Seuraavaksi annan Teoris Pakille puheenvuoron, jotta hän voi tuoda esille luonnoksensa päälöydökset. Niin, no siinä oikeastaan tulikin jo kaikki. No kaikki tiedävät, että viime keväänä teimme edellisen mietinnön ja silloin odottelin, että siinä jotain, voisi sanoa jotain myönteistä. Ja niin halusin tälläkin kertaa, mutta ei se oikein onnistunut. Eli tämä nyt on jälleen tilanne. Mehän kuvittelimme, että tästä tilanteesta nyt olisi voitu edetä. Ongelma on se, että tässähän on esimerkiksi perustuslakikysymys, joka Daytonissa luotiin ja joka on hyvin raskas tälle maalle. tämä nyt on tilanne. Ja neljän vuoden ajan Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimessa on langetettu tuomio, että perustuslaista on poistettava syrjintä. No sehän oli tämä kansainvälinen yhteisö, joka siihen oli syyllistynyt. Eli tuomiossa sanottiin, että tämä Sedi Finchi-tapaus, eli kaikki ihmiset, jotka asuvat maassa riippumatta alkuperästä ja jotka voivat hakea poliittisia virkoja, mutta jos ei ole kroatti eikä bosnialainen tai serbia, niin sitten on kuulu asasiin, eli ei ole kukaan. Eihän näin voi olla demokratiassa. Eihän näin voi olla maassa, joka on Euroopassa, mutta näin kuitenkin on, koska siis kerran vielä tämä perustuslaki ei ole maassa laadittu, vaan se on Daytonin sopimuksen pohjalta luotu, kun sota saatiin päätökseen. Eli nyt ollaan tilanteessa, että nyt täytyy ratkaista ongelmia, joihin ihmiset eivät ole syyllistyneet. Ja sitten toinen ongelma, suuri ongelma. Maa on jakautunut kahtia toinen Serbia, lainen osa, ja toisessa on sitten Kroatian muslimifederaatio, jossa on sitten enemmän bosnialaisia ja noin 12 prosenttia Kroatteja. Ja federaation ongelma on se, se ei pysty toimimaan, koska se on rakennettu 94 vuoden sopimuksen pohjalta niin, että poliittinen toiminta ei oikeastaan ole mahdollista. Siellä on eri paikkakuntia, kymmenen kantonia, siellä on kymmenen pääministeriä, siellä on valtavasti kaikkia muita ministereitä ja muuta. Ja sitten on tämä federaatiotason hallitus ja sitten koko valtio. Ja voi kuvitella, että mikään ei siellä etene tällaisesta rakenteesta johtuen. Tämä on nyt hyvin hankala ongelma, ja otan sen nyt tässä aluksi esille, koska kukaan ei vielä ole yrittänyt auttaa tämän maan ihmisiä muuttamaan näitä rakenteita. Ja nythän on ollut näin 96 lähtien. Ja ne, jotka asuvat maassa ja jotka ovat siellä virassa, niin tekevät tietenkin kaikkensa ja sanovat, että me haluamme luopua tästä rakenteesta. No, silloinhan monet poliitikot joutuisivat työttömiksi ja ihmiset eivät enää olisi hyvissä viroissa. Se on suuri ongelma. Tätä asiaa ei ole hoidettu. Komissio ei ole hoitanut tätä asiaa, ja ikävä kyllä ainoa, joka tästä on puhunut vuosikausia, olen minä, mutta olen tältä kautta saanut vain vihollisia. Nyt sitten Yhdysvallat on puuttunut asiaan ja se haluaa nyt onnistua tässä uudistuksessa ja pyrkii siihen, että asia ratkaistaan lukopäin. No, täällä on jo ollut demokraattisessa vaaleja tässä maassa ja ei asioita voi muuttaa ulkoapäin. Ihmisten täytyy itse tässä toimia ja tietysti voimme auttaa heitä, mutta Euroopan komissio on pitänyt vedota, jotta se tekisi asialle jotain. Ei tätä pidä jättää amerikkalaiselle. Daytonin sopimus tehtiin Amerikassa ja se nyt ei ikävä kyllä todellisuudessa toimi. No onneksi sota saattiin päätymään, mutta muuten siitä ei ollut hyötyä. Bosnia-Herzegovinan ongelma on se, että maassa on yhä enemmän etnisiä eroavaisuuksia, eli nämä kuilut Kroatien, Serbien ja bosnialaisten välillä ovat yhä syvempiä, ja poliitikot myöskin käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja kannustavat siihen, koska juuri kun on aina tällaisia kansallisia eroja, niin silloin he voivat tehdä mitä haluavat. No yleensä he eivät yhtään mitään, mutta esimerkiksi korruptioon on hyvin laajalle levinnyttä. Hallinto ei ole kovin tehokas tässä maassa. Kuten sanoin, siellä on hyvin laajalle levinnyttä korruptiota. Jos on niin monta hallinnon tasoa tässä maassa, niin sitä voi laskea tämä ja sitä täytyy torjua. Viime vuonna tai puolitoista vuotta sitten saatiin aikaan hallitus, joka sitten kuitenkin hajosi kesällä, sitten oli tyhjiö, mutta nyt sitten lokakuusta lähtien on hallituksen valtion tasolla, siellä on jonkinlainen ministerineuvostus, se ei ole varsinainen hallitus, mutta hallitus federaatiotasolla on siis hajonnut ja siellä ei saada aikaan muutoksia. Ehkä ette muista enää, että tämä maa ei voi päättää kaikesta yksin, vaan siellä on edelleen tällainen korkea edustaja. Se ei ole EUn edustaja. Sekin on kyllä käynyt maassa viime vuonna. Meillä on Lady Ashton ja Sörensen, jotka edustavat EUta siellä. Ja he edustavat EUta tässä maassa. Kyse ei ole mistään valtuuskunnasta, vaan siellä on vähän eri status. Mutta ongelma on se, että heidän lisäksi on vielä toinen korkea edustaja, joka edustaa sitten kansainvälistä yhteistyötä, eli amerikkalaisia, venäläisiä ja kaikkia. Ongelma on se, että tämä instituutio, no 90-luvun puolesta lähtien se on ollut auttamassa maan uudistamista ja auttamassa poliitikkoja, jotka ovat ongelmissa. Ja tämä korkea edustaja on valtuutettu pitämään kiinni Daytonin sopimuksesta ja halutessaan hän voi säätää lakeja. Hän on niin tehnytkin. Ja sitten tämä on johtanut tilanteeseen, että paikalliset poliitikot eivät kanna vastuutaan, koska jos he eivät ole samaa mieltä, niin sitten korkea edustaja on tehnyt päätöksen. Ja poliitikot voivat sanoa, että minulla ei ollut tämän kanssa mitään tekemistä, Eli silloin, milloin, miten tällaisessa maassa sitten voi olla vastuullista politiikkaa? Ei tämä toimi. Ja tämä korkea edustaja on edelleen paikalla. Hänen pitäisi jäädä sinne, kunnes tämä perustuslaki ongelma on lopullisesti ratkaistu. Tämä on nyt kurja tilanne. Mitään investointeja ei ole maassa. Ja investointeja ei ole, koska silloin pitäisi kuitenkin olla oikeusvaltio konkreettisesti olemassa ja pitäisi olla kunnollinen hallinto. Mutta ongelma on se, että yhdellä tasolla, esimerkiksi kunnassa, siellä on yksi puolue vallassa, ja sitten kantonin tasolla, johon tämä kunta kuuluu, onkin toinen puolue vallassa, ja sitten voin taata se, että mikään ei toimi. Eihän näin voida toimia. Ja tämä on nyt tilanne, joka maassa on. He eivät itse ole siihen syyllisiä, mutta tämä nyt on tilanne. Sitten on koulutustilanne. Minähän olen kiinnostunut myöskin koulutusasioista. Ja investointeja pitää vetää puolensa myöskin hyvin koulutetuilla nuorilla, mutta varmaan tiedätte, että tässä maassa on edelleen tilanne. Eli siellä on kaksi koulua samassa rakennuksessa ja toisella puolella käyvät liberaalit, toisella puolella käyvät katoliset. Ei varmaan ymmärrätte, että tällä tavalla luodaan vain vihollisuuksia, eikä millaista sopua löydy eikä mitään yhteistä valtiota. Sitten on vain tällaisia e, tilanteita, jotka eivät vedä sitten ulkomaalaisia investointeja puoleensa. No sitten on tämä assosiaatioprosessi käynnissä mutta sieltä puuttuu vielä asioita, jotta asia saataisiin päätökseen ja jotta voitaisiin sitten hakea jäsenyyttä Euroopan unionissa. Ja Kosovosta riippumatta tämä nyt on hyvin hankala tilanne. Tilanne ei ole parantunut. Eri asioissa ei päästä eteenpäin ja sitten on tiettyjä lakeja, jotka on jo hyväksytty sensuurilaki on hyväksytty, se budjetista on hyväksytty, mutta poliittinen maisema on niin hajallaan ja siellä on niin paljon henkilökohtaista vihamielisyyttä, että on hyvin hankala pitää tämä maa kasassa. Kun on nyt 13 esimerkiksi koulutusministeriä, niin miten koulutusjärjestelmä voi toimia? Se on hyvin hankalaa. Ja tässä maassa on yli 170 ministeriä. Eli miettikää vähän. Miettikää tätä budjettia federaation tasolla, joka menee kaikkeen tähän. Eli asiat eivät etene. Meidän täytyy nyt katsoa näitä erittäin tärkeitä asioita. Eli esimerkiksi poliisin kanssa on ongelmia. Sitten siellä on vielä NATO-joukkoja, LTA-joukot. Mutta tämä on apua, mutta tässä maassa pitäisi auttaa itse itseään. En nyt tästä puhu enää pidempään. Meillä on enää muutama minuutti aikaa ennen kuin korkearvoin vieras tulee tänne, mutta käykää tämä teksti läpi, se ei ole pitkä. Ja voin vielä kertoa tästä tarkemmin, jos haluatte. Mutta pahinta on se, että puhun nyt tästä ihan samalla tavalla kuin viime vuonna. Eikä mitään edistystä ole tällä välillä tapahtunut ja se on valitettavaa, koska ne, jotka kärsivät tästä, ovat nuoret, ihmiset, jotka asuvat tässä maassa ja viime kädessä he sitten pyrkivät ulkomaille. Aivovuoto on aika paha tässä maassa. Eli toivottavasti tulevaisuudessa tässä tämän maan suhteen tehdään parempia päätöksiä ja että nämä kolme yhteisöä ovat vähän lähempänä toisiaan kuin tällä hetkellä. Ja uskon, että me tarvitsemme vahvempaa toimintaa, vielä vahvempaa toimintaa oman korkean edustajamme taholta. Ja uskon, että komissio myöskin tietää tämän. Ja toivon kovasti, että korkea edustaja ja kansainvälinen yhteisö sitten jossain vaiheessa jättävät vastuun tähän maahan. Silloin he tuntevat ovan olemansa omista asioistaan vastuussa. Kiitos. Kiitos paljon, Rocek. Very briefly. I think there is, there is very... Kiitos puheenjohtaja, puhun hyvin lyhyesti. Ähm, tämä on erittäin hyvä päätöslauselma esitys, mutta se on erittäin surullista luettavaa. Liittymisprosessi ei ole edennyt. Halusimme nähdä enemmän kehitystä, mutta kuten täällä sanottiin, on tiettyjä ennakkoehtoja sille, kuinka hallinnon tulisi toimia ja kuinka toimielinten tulisi toimia ja minkä rakenne tulisi olla. Yhteisymmärrys on siitä, kuinka EU-liittymisprosessin tulisi edetä, mutta johtuen näistä ongelmista, niin edistystä ei ole tapahtunut. Joitain lyhyitä kommentteja. Tähän tullaan tekemään varmaan muutamia pieniä tarkistuksia. Mitä tulee taloudelliseen kohtaan, tässä luonnoksessa on VTO-liittymisneuvottelut Eli olisi hyvä tuoda myös positiivisia, rohkaisevia seikkoja tähän mukaan. Ja sama koskee kohtaa 27. Kuulimme juuri komissaari ja, ja ö, muiden ö, tapaaminen ja, ja nämä ovat rohkaisevia positiivisia asioita, jotka olisi hyvä tuoda tähän esityksen mukaan, jotka voisivat rohkaista meidän bosnialaisia kollegoja, jotta he kulkisivat siihen suuntaan, johon me haluaisimme heidän kulkevan. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon, Ude Kalunacek. Olkaa hyvä, lyhyesti. Thank you. I'm replacing Mariah Connellis now, shadow here. Connellisin tässä korvaa varjoesittelijänä. Kiitän Doris Bakkia mietinnöstä kuten Rucek sanoi, hyvä. Valitettavasti ei kovin optimistinen, mutta sehän tietysti kuvaa tilanteen hyvin selkeästi, enkä voisi olla vähän samaa mieltä, kun sanotte, että Daytonan sopimus toi rauhan, mutta se lopetti sodan, mutta se ei tuonut rauhaa pitkällä aikavälillä. On joitakin asioita, joita haluaisin käsitellä. Tämä taloustilanteesta Siinä viitatte oikein ongelmiin nuorison keskuudessa. Pitäisi mainita myös, että koko alue kärsii kriisin vaikutuksista, joka on EUn sisällä, erityisesti Bosniassa, koska valuutta on liitetty euroon. He eivät voi devalvoida sekin tuo ongelmia heille. Se voisi olla yksi tarkistus, jonka me jätämmekin. Myöskin se asia, että taloussyistä EU-työmarkkinoiden osalta Bosnian ja Herzegovinan kansalaisille on vaikea päästä EU-työmarkkinoille vaikeampaa kuin kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät ole laajentumisprosessissa. Sekin on jotain sellaista, jonka esitämme tässä tarkistuksena. Olin mielessäni sitä, että otitte mukaan perheväkivallan naisten tilanteen ja myöskin sornakasten raskausten uhrit. Sitäkin täytyy ottaa mukaan, ei pelkästään Bosnia-Herzegovinassa, vaan muillakin alueilla Balkanilla. Sitten yhdessä kohdassa puhutte kohdassa yhdeksän liittovaltiorakenteen yksinkertaistamisesta. Se on taso, jota pitäisi käsitellä muuta uudistuksessa koska jos reformoidaan yhtä yksikköä, se ei riitä, vaan se pitää tehdä koko eri yksiköissä, kokonaisuuksissa, entiteeteissä. Sitten 25 viisumivapaa matkustusjärjestelyä sanoisi, että Bosnia ja Herzegovinan kansalaiset käyttäisivät väärin turvapaikkajärjestelmää tai että tämä vapaata matkustamisjärjestelmää, koska ei ole muutakaan. Se vain käyttävä sitä, koska ei ole muuta tapaa tehdä työtä EUn sisällä. Minä kehottaisin teitä ja lähetämme siitäkin, lähetämme, esitämme siitäkin tarkistuksen, että otetaan mukaan vaatimus jäsenvaltioille, pyyntö niille – että tehdään menettelyistä jäsenvaltioiden sisällä turvapaikkahakemusmenettelyt nopeammiksi kuin ne ovat, koska se on myös yksi houkutus ihmisille, jotka yrittävät löytää turvapaikkaa. Lyhyitä kommentteja tästä ja kiitos kovasti ja myöskin edustamani kollegan nimistä on hyvä ja odotan hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Kiitoksia. Uh, kiitos paljon, Pomploni saa yhden minuutin lainsäädännön pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you. Um, thanks uh, to Madame Pak for, uh, for this. Uh, Kiitos Pakille tästä erittäin hyvästä työstä. Komissio on täysin yhtä mieltä tehdystä analyysistä. Se on linjassa meidän lokakuun arvioinnin kanssa vuosittainen kehitysasiakirjaa. Valitettavasti se ei ollut kovinkaan positiivinen liittyen kehitysaskeliin. Puhun hyvin lyhyesti, meillä on kovinkaan paljon aikaa. Haluaisin korostaa kolme ähm, tärkeää keskustelua, käydään Bosnian kanssa. Ja lisäksi huomasin nämä asiat äh, Pakin äh, asiakirjassa. Tässä prosessissa tavoitteena on perustus äh, lakimuutoksessa tavoitteena se, että saadaan se asianmukaiseen muotoon ja tässä tehdään käydään hyvin intensiivisiä keskusteluja Bosnian poliittisten johtajien kanssa, jotta saadaan heidän välille luotua asianmukainen kompromissi, jota he voivat taas tehdä Bosnian herzegovinan parlamentille jotta voidaan sitten vakautus sopimusta kunnioittaa siten, että saadaan luotua uskottava jäsenyyshakemus, joka alkaa sitten, kun perustuslaki on muutettu. Meillä on siis kovinkin paljon työtä, jota me teemme Bos tuolla Sarajevon toimistossamme, ja Äh, Ashton on lähettänyt kirjan kaikille poliittisille johtajille kirjeen, jotta äh, tässä kirjadittaisiin äh, näitä tiettyjä ehdotusten läpiviemistä. Ja lisäksi on oikeusasioihin liittyvää keskustelua. Huhtikuussa on Birskossa järjestettävä kokous. On erittäin tärkeää, että tämä on erittäin eri, tärkeää, että EU puuttuu puuttuu tärkeisiin poliittisiin tekijöihin, mitä tulee oikeusvaltioperiaatteen toimimiseen Bosniassa. Sitten äh, keskustelua käydään Bosnia-Herzegovinan ja Kroatian kanssa, äh, heidän ulkoisen ministerien kanssa. Komissaari Ferrer on tässä mukana. Silloin puhutaan rajojen hallintaan liittyvistä asioista. Jälleen kerran olemme pyrkineet helpottamaan ratkaisun löytämistä – Tämä on erittäin tärkeä avoin asia ja tämä saattaa vahingoittaa Bosniaa sen jälkeen, kun Bos- äh, Kroatia liittyy ensimmäinen heinäkuuta ja me haluaisimme liennyttää kaikkia negatiivisia vaikutuksia Bosnia-Herzegovinalle tähän liittyen. Kokous oli menestyksekäs ja voimme kenties ehdottaa, että PAK ottaisi huomioon tämän kokouksen Annin omassa asiakirjassaan ja Pakka mainitsi koulutuksen, niin me olemme myös suunnitelleet, että aloittaisimme keskustelun liittyen koulutukseen. Me emme voisi olla enemmän yhtä mieltä siitä, että tämä on erittäin tärkeä asia, johon ei ole puuttua Bosnia-Herzegovinassa. Ja hyvin pian tulevina kuukausina, todennäköisesti toukokuussa, tulemme aloittamaan uuden työryhmän kansainvälisen yhteisön kanssa, jotka ovat mukana koulutuksessa. Ja Bosnia-Herzegovinassa on myös paljon ministereitä, jotka ovat koulutuksen parissa työskenteleviä ministereitä. Kiitos. Pak. Tietysti haluaisin tehdä myönteisiäkin huomioita. No siellä on pari myönteistäkin huomioita, eli en nyt pelkästään ole kritikoinut, mutta luin nyt vapaasti eikä lukenut tätä tekstiä. Eli ilmaisin tämän turhautumiseni. Mutta kuitenkin yhtä asiaa vielä ei ole käsitelty, eli pakolaisten palauttaminen. No, tähän on annettu varaa ja meidän täytyy katsoa, että varat menevät oikeaan tarkoitukseen ja ne palkat, johon he haluavat palata, niin myöskin sitten kaupunginjohtajat varmistavat, että siellä on sähköä, infrastruktuureita ja juuri Serbska republikassahan näin ei usein ole ollut. Ja sitten Balkanin ainoa maa, johon Kosovon kansalaiset eivät voi matkustaa, on Bosnia-Herzegovina. He voivat jopa Serbia matkustaa, mutta eivät Bosnia-Herzegovinaan. Thank you very much. Kiitos paljon. Halusin mainita, että Tarkistusten jättämisen määräaikaan 25. helmikuuta. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, minä haluaisin terve, toivottaa tervetulleeksi ja kiittää saapumisestaan Irlannin varapääministeriä ja ulkomaankaupan ministeri Ivan Gilmorea siitä, että hän saapui tänne ulkoisen neuvoston istunnosta käytössä katsoen suoraan. Minä haluan pyytää anteeksi arvon ministeri puheenjohtajamme Brock ei ole paikalla. Hänellä on kotimaassaan tärkeitä asioita, joita hän tulee hoitaa kotimaassaan Saksassa. Me ymmärsimme asian niin, että teillä oli tänään erityisen haasteellinen esityslistaa. Siellä puhuttiin Mali asioista ja siellä haluamme nähdä, että meidän tukemme Malin armeijalle alkaa virallisesti. Itäkumppanuus ohjelma. Haluaisimme tietää, kuinka ministerit puuttuivat tilanteeseen Ukrainassa, Moldovassa ja Georgiassa, jossa Eurooppa-mielinen allianssi on hätä kärsimässä. Lisäksi käsittelysti Irakin tilanne maa, jonka kanssa me olemme alustaneet tärkeän yhteistyöohjelman ja sitten eteläinen kumppanuusohjelma erityisen vaikea tilanne Syyriassa ja Lähi-idän rauhanprosessi ottaen huomioon Israelin vaalin tulokset. Eli teillä oli hyvinkin täysi esityslista. Me olemme lukeneet päätöslauselmat ja me haluaisimme tietää teidän sanoilla kuultana, kuinka koko sujuu. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President, and please... Kiitos puheenjohtaja. Välittäkää parhaimmat toivotukseni herra Brokille. Ymmärrän kyllä. Hänellä on sisäpoliittisia asioita, joissa täytyy olla mukana, kuten kaikki tiedämme. Kaikki politiikka on paikallista. Ulkoasioiden neuvosto päättyi noin tunti sitten. 9.30 aloitettiin aamulla, joten on ollut aika pitkät keskustelut. Aika pitkä päivä ja olen iloinen, että pystyn tulemaan tänne ulkoasioiden valiokuntaan kertomaan teille ulkoasian neuvoston tuloksista. Neuvosto pitää kehityskulkuja poliittisessa tilanteessa Malissa sen jälkeen, kun etenemissuunnitelma hyväksyttiin Malian viranomaisten toimesta ja kun Malin seurantaryhmä tapasi 5. helmikuuta Brysselissä, jossa puheenjohtajana oli Catherine Ashton. EUn koulutusmissio aloitettiin, jossa sotilasneuvonta alkoi heti ja koulutustuki sitten on tulossa lähitulevaisuudessa sen jälkeen, kun on saatu loppuun toimet. Ja hyväksyttiin johtopäätökset mallista, johon kuuluu se, että tuetaan etenemissuunnitelman toteuttamista, otetaan huomioon vaalit myöhemmin tänä vuonna mukaan lukien se, että saadaan aikaa vuoropuhelu ja äh, sopukomissio ja, ja tarvitaan myös se, että kansalais- tai siviilihallintaan saadaan ja valvontaan saadaan sotilasvoimat. ja odotetaan kovasti sitä, että saadaan kehitysapu jälleen jatkumaan, mistä Bibax ilmoitti Dublinissa 12. helmikuuta. EUn vastaus Malin kriisiin, sitä pitää todellakin pitää kattavana tuen mobilisoinnista yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kautta tähän 15 miljoonaan tukeen, joka on allokoitu Maliin 172 miljoonaa, joka on annettu Ekosta Sahelin alueelle 2012, jotta voidaan puuttua humanitaarisen kriisiin ja mahdollisesti 250 miljoonaa euroa kehitysapuna. On olenna, tämmöisiä on olennaista, jotta EU voi pitää tämän sitoumuksensa yllä, kun pyritään edelleen eh, parantamaan demokratian tilaa ja oikeusvaltion toimintaa alueella. Itäinen kumppanuus oli tärkeä asia kokouksessa. Ministerit pitivät eh, itäisessä kumppanuudessa edistystä. Tärkeänä nyt kun on tulossa Vilnassa huippukokous. Assosiaatiosopimusten kanssa käytävä työ ja Vapakausopimukset Moldavian, Ukrainan, Georgian ja Armenian kanssa on olennainen osa sitä, kun kehitetään läheisiä, yhteist- läheisiä suhteita itästä naapureiden kanssa. Neuvottelut assosiaatiosopimuksesta Azerbaidsanin kanssa ovat jatkumassa. Ministeri olivat sitä että oli tärkeää, että on inklusiivinen prosessi, joka johtaisi huippukokoukseen, jossa voisi olla kumppanuusmailla omistajuutta. Komissio sen Fyyle kertoi neuvostolle epävirallisesta it- itäisen kumppanuuden dialogista Tbilisissä viime viikolla, jossa hän oli jossa oli mukana Schmidt, joka siellä edusti Estonia. Sen lisäksi, että keskusteltiin kumppanimaiden kanssa ennen Vilnan kokousta, hän tapasi myös kansalliseduskunnan edustajia ja kansallisyhteiskuntafoorumilla tehtiin esityksiä ulkoministerille. Tämä muistuttaa siitä merkityksestä, jonka EU antaa sille, että on mukaan ottava ja avoin prosessi ennen huippukokousta. Neuvosto myöskin hyväksyi johtopäätökset itäisestä kumppanuudesta. Niissä painotetaan sitä, että reformien tahti itäisen kumppanuuden maissa määrää yhteistyön intensiteetin. Toisin sanoen kumppanit, jotka saavat aikaan reformeja, hyötyvät eniten suhteestaan EUn kanssa. Ministerit ovat sitä mieltä, että kun mennään Vilnan huippukokosta kohti, niin neuvosto palaisi käsittelemään asiaa säännöllisesti. Syyrian osalta neuvosto on sopinut uudistaa restriktiiviset toimenpiteet Syyrian hallintoa vastaan kolmella kuukaudella niin, että voidaan saada suurempaa tukea ja teknistä tukea siviilien suojelemiseksi. Keskusteltiin siitä, että miten parhaalla tavalla EU voisi jatkaa tukemista oppositiovoimien osalta ja syrjäjohtoisista pyrkimyksistä päästä poliittiseen ratkaisuun ja intensifioida humanitaarista apua Syyrian ihmisille. Neuvosto myöskin piti hyvänä yhteisen, tai yhteisen edustajan pahimin pyrkimyksessä aikaan poliittinen ratkaisu ottaen huomioon sen, että oppositio pyrkii jäsenin hallituksen kanssa yhteydenpitoon mukaan lukien elementit näihin poliittisiin huoliin otettiin mukaan. Herra Bremen asian käsittely lykättiin mahdollisesti maaliskuun kokoukseen. Lounassessiossa käsiteltiin sitä, että mahdollisesti voitaisiin pyrkiä suoriin neuvotteluihin läheisen prosessin välillä. Neuvoston tämän valiokunnan jäsenet ovat varmaan tietoisia siitä, että e on kanta tällaisten neuvotteluiden toivotusta, toivotusta lopputuloksesta on todettu monta kertaa. Ja ne juurrutetaan kahden valtion ratkaisuun. Kun tehdään lähestä yhteistyötä Obaman toisen hallinnon kanssa, on tärkeää osa tätä sitoumusta ja tätä korkea edustaja, varapuheenjohtaja ja ministerit ovat sitoutuneet tekemään. Korkea edustaja viittasi kokouksensa Äh, ulkoministeri Kerryn kanssa viime viikolla. Neuvosto myös keskusteli huononnevasta poliittisesta tilanteesta Irakissa. Irak on haavoittuvassa asemassa koskien haasteita äh, ottaen mukaan äh, lahkojen väliset konfliktit ja myöskin Syyrian konflikti mukaan huomaan, huomioon ottaen. Ulkoministeri ja varapuheenjohtaja ovat sitä mieltä, että EUn jäsenvaltioiden pitäisi intensifioida pyrkimyksiään tukea vakautta luottaen osittain tähän Irakin ja Euroopan kumppanuussopimusneuvottelujen luomaan otolliseen tilaisuuteen. Yhdysvallat, UK, YK, Turkki ovat olennaisessa osassa tässä asemassa ja muut kumppanit. Komissio on mobilisoinut tukea hyvää hallintoa varten Irakissa noin 20 miljoonaa euron ohjelmalla, joka pitäisi alkaa ennen kesää. Ihmisoikeudet, lain koulutus, oikeusvaltio ovat veriprotettiin joukossa seuraavalle rahoituskaudelle. Puheessaan komission jäsen Piipalks painotti turvallisuushaasteita, joita EUn, YK ja muillakin eh, tuenantajilla on Irakissa. Haluaisin ottaa esille muutamia muita johtopäätöksiä, joita neuvostossa hyväksyttiin. TPR-6 12. helmikuuta ydinkoe tuomittiin ja äh, harkittiin ja otettiin huomioon rajoittavia äh, toimenpiteitä jalometallien osalta, myöskin pankkien kohtelu Yhdys- jäsenvaltioissa ja myöskin kauppasaarto vastapainotuille kolikoille ja seteleille. Halutaan pyrkiä äh, estämään Pohjois-Korea edistymästä ohjussuunnitelmissa painotettiin myös EUn tukea YK ihmisoikeusneuvostolle ja muille relevanteille YK elimille. Sopimusjärjestelmän ja erityisraportoijien ja periodisen arvioinnin järjestelmiä painotettiin. prioriteettimaina yksilöidyt maat ja Syyria on niissä mukana, DPRK, Iran, Sri Lanka, Mali, Burma, Myanmar ja valko ja Lasten oikeudet, naisten oikeudet ja vammaisten oikeudet ja syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ja sukupuolinen ovat huolenaiden joukossa, jotka on otettu mukaan YK toiminnassa. EUn toiminnassa YKssa Simplavissa neuvosto hyväksyi päätöksen ja johtopäätökset, jossa halutaan uudistaa rajoittavat toiminnat koskien joitakin mustavallistavilla ihmisiä. Neuvosto piti hyvänä konstitutionaalista prosessia ja poliittisia puolueita vaadittiin jatkamaan valtion rakentamista Zimbabwessa toimeenpanneen yleistä poliittista sopimusta. Ja seuraava askel on perustallinen reformi, joka oikeuttaisi joidenkin EUn rajoittavien toimien harjoittamisen joitakin yksilöitä ja yksikköä vastaan. Tietysti se liittyy läheisesti jatkotoiminta poliittiseen kehitykseen maassa. Puheenjohtaja, nämä ovat pääjohtopäätökset, joihin päädyttiin ulkoasianneuvoston kokouksessa ja mielelläni vastaan esiin kysymyksiin. Kiitos paljon, Kilmour, tästä ähm, esitelmästä. Seuraavaksi puheenvuoron saa Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, kiitoksia Vara. Pääministeri siitä, että tulitte näin nopeasti kertomaan neuvoston tuloksista. Tämähän on nyt lähihistorian nopein tulo koska neuvoston kokoushan päättyi vasta runsas tunti sitten, joten meidän täytyy kiittää teitä siitä, että olette täällä. Yksi kysymys. Te puhuitte näistä Syyrian päätelmistä. No sen lisäksi, kun ajatellaan näitä, tätä tukea, jota annetaan erityislähettiläälle, Arabiliigalle ja myöskin kansalliselle siirtymähallinnolle, ja kun on sitten näitä vetomuksia turvallisuusneuvostoon, esimerkiksi Kiinan ja Venäjän suuntaan, jotta ne kantaisivat vastuunsa, niin kun ajatellaan sitten kansainvälistä rikostuomioistuinta, siellähän on törkeällä tavalla rikottu ihmisoikeuksia, niin voitaisiinko tällä tavalla edistää siirtymää. Ja sitten nämä sanktiot, joita on hyväksytty Pohjois-Koreaa vastaan. Ja sitten on päätöslauselmia YK turvallisuusneuvostosta. EU on määritellyt sanktioita omalta puoleltaan. Ja voisitteko täsmentää hiukan, mitä nämä sanktiot ovat? Ja sitten lopuksi vielä viimeinen kysymys, joka liittyy Malin missioon. Neuvosto aamulla teki päätöksen siitä, että EUn toiminta joka liittyy Malin armeijan koulutusta. Niistä on lykätty, mutta ensimmäinen osa tätä koulutusmissiota on jo saapunut Malin pääkaupunkiin. Ja on sanottu, että tämän mission tarkoituksena ei ole mennä mukaan taisteluihin. Eli haluaisin kysyä teiltä, pääministeri, voisitteko kertoa, oletteko neuvostossa arvioineet hiukan näitä turvallisuustilanteita tämän mission osalta näiden lausuntojen jälkeen, jotka ovat hyvin selkeästi ilmaisseet, mikä on tämä eurooppalaisen mission varsinainen tarkoitus. Kiitos. Kiitos paljon, Danjean. <coughs> Kiitos puheenjohtaja. Arvon varapääministeri, kiitos, että tulitte näin nopeasti kertomaan ulkoisen neuvoston kokouksen Annista. Minulla olisi muutama kysymys. Ensimmäinen koskee Malin tilannetta. Silloin kun varapresidentti Joe Biden vieraili Pariisissa muutama viikko sitten, silloin sanottiin, että MISMA, tämä afrikkalainen öö, öö, osasto, jonka johon Eurooppa panostaa valtavasti, jotta saataisiin äh, vakautta maliin, niin on puhuttu, että kyseestä että kyseessä äh, saataisi olla YK rauhanturvaoperaatio. Se muuttaa tätä mandaattia, rahoitusta, osallistumista sotilaallisesti ja se muuttaa myös sitä tukea, jonka EU tulisi antamaan. Puhuitteko tästä? Onko tämä nyt hieman onko enemmän tietoja siitä, mikä tämä rauhanturvaoperaatio olisi. Seuraava kysymykseni koskee Syyriaa. Kuulin Ranskan ulkoministerin Laurent Fabiusin kommentteja liittyen ase kauppasaartoon ja kuulin, että se ylläpidetään, mutta siihen liittyi muutosehdotus siten, että tulisi kuitenkin helpottaa siviilien suojelua. Mitä tämä muutosehdotus oikein tarkoittaa teknisesti ottaen? Muuttaako tämä tätä asekaavasartaa? Kiitos. Kiitos. Valitsikis. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Ministeri, kysyisin, niin, kysyisin tästä naapuri, EU-naapurimaan tilanteesta. Aika hankala naapuri, eli Valko-Venäjä. Tehän tietysti tiedätte tämän maan tilanteesta ja miten EU e on pyrkinyt kriittisesti toimimaan suhteissamme valko -Venäjään. Ja Olemme myöskin ottaneet käyttöön sanktioita. Ja sitten voidaan yhdistää näitä kahta lähestymistapaa, eli mikä on puheenjohtajavaltion kanta, eli miten tähän maahan tulisi suhtautua. Thank you very much. Kiitos paljon, Atkins. Thank you. Um, Kiitos, hienoa nähdä teidät täällä jälleen. Se on iloisimmista näkökohdista puheenjohtajuudessa, että Näemme ulkoministeriöitä säännöllisesti ja toivottavasti nautitte tästä kuin viime kerralla. Kaksi nopeaa kysymystä ja pahoittelen, että joudun toistamaan tätä asiaa, mutta eihän se mene poiskaan, niin se on tietysti lähi -Itä. Ja nyt sitten Israelin vaalit, kun eivät ole tuottaneet vielä hallitusta aikaan, niin ehkäpä pystyisimme neuvoston kautta pystyisimme antamaan painetta palestiinalaisiin tai Palestinan alueella oleviin siirtokuntiin ja muihinkin asioihin. Tietysti asia on kiistanalle, mutta nyt olisi aika lähestyä, tehdä lähestyminen ja ajattelin, että kysyä, että onko mitään painetta yritetty tehdä puheenjohtajamaan kautta tai korkean edustajan kautta. Toinen kysymys sitten, eikä pelkästään kieliposkessa, kun otetaan huomioon, että olemme kvartetin jäsen EU EU siis on. Eikö olisi harkitsemisen arvoista kutsua herra Blair johonkin kokoukseen ja selittämään juuri, että mitä, jos mitään, kvartetti itse asiassa tekee? Thank you very much, Ms. Kiitos, Lunacek. Thank you, Chair. Also welcome. Kiitos puheenjohtaja ja Virinen puolesta. Tervetuloa ulko asioiden valiokuntaan. Muutama kysymys ensimmäinen koskee Syyriaa. Syyriaa. En kuule kaikkia, mitä sanoitte, mutta lehdistössä puhutaan siitä, että näitä sotilaallisia pakotteita liennytettäisiin. Ja no, voitteko kertoa siitä, kuinka keskustelu tästä aiheesta käytiin, mitkä maat kannattavat mitäkin kantaa. Ja loppujen lopuksi päätöstä ei vissiin tullut, ainakaan sen suhteen, että näitä pakotteita nostettaisiin. Toinen asia koskee Ukrainaa. Tässä ollaan nyt aika lailla paikalla, missä näette, että voitaisiin kehittyä vai voidaanko kehittyä. Tällä hetkellä ei edistytä suuntaan taikka toiseen. Tästä käytiin ilmeisesti keskustelua. Näettekö että tässä on mahdollisuuksia mennä eteenpäin tulevina viikkoina. Kiitoksia. Pyydän, että ministeri reagoi ja sitten toinen kierros kysymyksiä. Minulla on kolme puhujaa jo. Ministeri, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. No ensin kysymykset, jotka liittyvät Syyriaan. Salafrankka, Danjean, ja Lunacek kysyivät siitä. No ensinnäkin kansainvälisen rikostuomioistuimen kanta. Yksi päätelmistä oli se, että EU on erittäin huolissaan laajalle levinneestä ihmisoikeusrikkomuksista ja kansainvälisen oikeuden rikkomisesta. Ja nämähän saattavat olla rikoksia ihmisoikeuksia ihmiskuntaa vastaan ja sotarikoksia. Ja EU on vedonnut YK on turvallisuusneuvostoon nopeasti puuttumaan Syyrian tilanteeseen mm, ja mahdollisesti mukaan voidaan ottaa kansainvälinen rikostuomioistuin, kuten Sveitsin osoittamassa kirjeessä on pyydetty. Ja sitten on vaadittu, että kaikki näihin rikoksiin syyllistyneet joutuvat oikeuden eteen. Eli päätelmissä on suora viittaus tähän Syyrian tilanteeseen ja kansainvälisen rikostuomioistuimen. Sitten sanktioista. Päätöksiä, joita tehtiin ensinnäkin tämänhetkiset sanktiot Syyriaa kohtaan laajennetaan vielä kolmen kuukauden ajaksi. Ja kysymys, joka tuli esille, ei niinkään liittynyt siihen, että poistetaan aseiden vientikielto. Sitä ei ole. Se kielto on edelleen voimassa. Mutta nyt on selvennetty asiaa, joka liittyy sanktiosääntöihin ja siitä, miten käytetään ei-kuolettavia armeijavälineitä ja sitten teknistä tukea, jota annetaan ja jolla voidaan tukea siviiliväestöä. Ja sitten tehtiin selvitys keskusteluissa sen suhteen, että ei kuolettavat armeijan välineet ja tekninen apu, joka ei ole kuolettavaa luonteeltaan, niin sellaista voidaan antaa silloin, kun sitä tarvitaan, jotta voidaan parantaa siviilien turvallisuustilannetta mutta se ei tarkoita, ja kun ajatellaan nyt ulkoisen neuvoston päätelmiä, niin se ei tarkoita, että aseiden vientikielto olisi poistettu tai että ulkoisen neuvosto olisi lähelläkään poistamassa tätä aseiden vientikieltoa. Sitten Malista. Meillä oli tiedotustilaisuus, saimme tietoja joistain jäsenvaltioista ja komissiosta koskien Malin turvallisuustilannetta ja humanitaarista tilannetta. Ranskan sotilasoperaatio Malissa, jossa on mukana yli 4000 miestä, jatkuu ja tukea on saatu monista EU jäsenvaltioista ja muista muilta kansainvälisiltä toimijoilta. AFISMA myöskin samanaikaisesti on lähettänyt yli 4000 vahvuiset joukot, yli 2000 Chadista. Sehän ei kuulu AFISMAN komentoon. Ja sitten Pohjoismallin kaupungeista terroristit saatiin poistettua. Ja myöskin Timbuktu, Gao ja Kidal – Ja joissain osissa on alettu käyttää terroristi Sitten itäiset naapurustoalueet ja Paletskas ja äh, Lunacek myöskin puhuivat tästä itäisestä kumppanuudesta Ukraina ja valko No, tänään keskusteltiin ennen ulkoasian neuvostoa heinäkuussa ja huippukokousta, joka pidetään marraskuussa, niin ulkoasiain neuvostossa oltiin huolestuneita siitä, että pitää kunnolla valmistautua Vilnan huippukokoukseen. Ja tänään keskusteltiin juuri tästä asiasta, mutta meidän täytyy antaa enemmän painoarvoa tälle tulevina kuukausina, kun mitä sitä naapurukumppanuutta ja siihen liittyviä maita. Ja siihen liittyvät niiden omat Eurooppa-näkemykset, miten he näkevät itsensä, mihin suuntaan he ovat menossa. Ja sitten sopimukset, kysymykset, jotka liittyvät demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen. voidaan sanoa, että tilanne on nyt erilainen jokaisessa maassa kaikissa maissa tilanne ei ole samanlainen itäisessä naapuruudessa. Ja tämä on kysymys, johon neuvosto sitten palaa säännöllisesti. Äsken puhui Lähi-idästä. Lounaskeskusteluissa katsottiin, että meillä on nyt mahdollisuus ja ainahan ajateltiin, että Yhdysvaltojen presidentin vaalien jälkeen ja Israelin vaalien jälkeen meille tulee mahdollisuus saada aikaan edistystä lähi rauhanprosessissa. Me rohkaistumme siitä, mitä uusi ulkoministeri John Kerry puhui lähi rauhanprosessista ja presidentti Obama käy Israelissa varmaankin maaliskuussa – Ja siksi meillä nyt on mahdollisuus toimia aktiivisesti EUn puolelta muiden kanssa, jotta saadaan aikaan sopu, sopu Lähi-idässä ja jotta voidaan sitten jatkaa neuvotteluita. Tietysti täytyy katsoa, millainen kvartetin rooli on ja miten se sopii ja millaisia neuvotteluita sitten käydään – ja kenen kanssa. Vielä ei ole puhuttu siitä, että Blair kutsuttaisiin ulkoasian neuvostoon. Tällä hetkellä kutsulistalla on Brahimi, varmaankin maaliskuun kokouksessa keskustelemassa sitten Syyrian tilanteesta. Niin unohtuiko nyt jotain? No jos unohtui, niin varmaan muistutatte minua. Kiitos paljon ministeri. Toinen kierros. Pötering, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja, hyvä ulkoministeri. Maailma on niin suuri ja ongelmat ovat myöskin monialaisia, ei ole kadehdittava asemanne. Sen vuoksi vain yksi kysymys Malista. Ranskan presidentille meidän kaikkien täytyy olla kiitollisia, että hän toimi Malissa. Mutta ettekö ole sitä mieltä, että itse asiassa sol, tällainen sotilaallinen toiminta niin pitäisi olla Euroopan unionin tehtävä? Ja Maalin kokemuksesta onko nyt sitten valmisteluja? Teillähän on pääsihteeri ulkosuhdehallinnosta jota kovin arvostan Pierre Vimo, istui siellä vierellänne. Onko nyt harkittu sitä, että kun ajatellaan sotilaallisia rakennetteita eu että niitä terveytetään, jotta sitten tulevaisuuden haasteita EU-na voitaisiin kohdata, niin kuin nyt Malin tapauksessa meillä oli. Ja äh, kuten jo sanottu, niin voidaan kiittää sitä, että Ranskan presidentti toimi, mutta eu tehtävä itse asiassa olisi, mikä on kantanut tähän. Thank you. Kiitos. Mm, Rojek. Kiitos. Hyvä ministeri, pysyn lähidässä. Sanoitte, että tässä pitäisi olla aloitteellinen, proaktiivinen, sillä mikäli mahdollisuuden ikkuna on, niin se on nyt toisella Obaman äh, presidenttikaudella. Kysyisin Hisbollasta, me olemme af- amerikkalaisten paineiden alaisena, muun muassa kongressikollegoimme paineen alaisena. Hisbollah pitäisi painostaa öö, liittyen öö, Bulgarian viranomaisten löydöksiin liittyen Burgasin tapoihin. Öö, mikä on lähestymisen, kuinka me lähestymme Hisbollah-asiaa? Kiitos. Uh, thank you, Mr. Chairman. Over... Kiitoksia. En niin ihan lyhyesti. No, Lunacek jo kysyi, mutta Ukrainasta vielä ja Vilnan huippukokous ja itäinen kumppanuus. Katsotteko, että on todennäköistä, että allekirjoitetaan tämä assosiaatiosopimus? Onko riittävästi tehty, kun ajatellaan Ukrainan uudistuksia neuvoston mielestä? Ja neuvoston päätös Zimbabwen suhteen on hyvä. Olen jatkuvasti suhteen yhteyksissä Justice for Zimbabwe-järjestöön, jossa vaaditaan korvauksia viljelijöiden maat Tsukapi vei. Eli voidaanko tämä asia ottaa esille tulevaisuudessa, kun mietitään sanktioita, joita tarvitaan, ja jotta voidaan korvata niille, joilta hallitus on varastanut maan. Ja myöskin Hitsbollahista näiden Bulgarian kamottavuuksien jälkeen ilmeisesti hallitus on vastustanut sitä, että Hisbollah määriteltäisiin terroristijärjestöksi. Ja voitte ehkä kertoa tämän perusteen. Eli tässä on tämä aseellinen siipi ja sitten poliittinen ja siviilisiipi, joka sitten taas ei ole. Mutta kuitenkaan Hisbollah itse ei tee tällaista erottelua. Sitä pidetään vain yhtenä, yhtenäisenä järjestönä. Eli voisitko kertoa, miksi teidän hallituksenne kanta on tämä ja miksi Hezbollah ei ole määritelty terroristijärjestöksi? Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä? Mikäli ei ole, ministeri voi valmistella seuraavan puheenvuoronsa. Ah, Excuse me for follow-up. Anteeksi. Dawsonilla vielä jatkokysymys. No niin. niin tästä Malista vielä. Ja afrikkalaiset joukot. Afisma. Ja että se olisi osa tätä YK on rauhanturvamissiota. Mikä tässä on nyt tilanne? Thank you, Mr. Minister. Floor is yours. Kiitos ministeri. Olkaa hyvä. Oh. Okay, let me take, um, first of all... No niin, aloitan tästä Malin tilanteesta. Minun olisi pitänyt sanoa tämä vastatessani aiempiin kysymyksiin, mutta merkittäviä valmisteluja on tehty, jotta Euroopan unionin missio sanan aloitettua kenraalille kontra Ranskasta on määrätty johtoon. Ja tavoitteena on, että Malin joukkoja koulutetaan huhtikuusta alkaen. 200 kouluttajaa on suunniteltu Malin lähtevään. Sen lisäksi, että perustetaan esikunta Bamakoon, jotta saadaan varmistettua siviilien suojelua ja 500 ihmistä olisi kokonaishenkilöstö. Ja Bamakosta hieman pohjois olisi myös jonkinnäköinen yksikkö. Mutta yhteistyö unionin maiden välillä ei saatu sopua tästä koulutusasiasta, mutta tätä pyritään nyt viemään eteenpäin mahdollisimman nopeasti, jotta kaikki tarvikkeet ja laitteisto on käytössä, jotta tämä neuvonanto operaatio ei myöhästy. Suhteessa siihen Tuleeko, mikäli onko tämä Malin tilanteeseen vastaaminen, onko se Euroopan unionin velvollisuus tai vastuu, vai pitäisikö yksittäisten jäsenvaltioiden kantaa vastuu tässä tilanteessa? No, olen sitä mieltä, että eräs tekijä, joka tässä tulisi ottaa huomioon, on äh, eteläinen on tämä yhtäkkinen kehittyminen. Ranska oli sellaisessa tilanteessa, että se pystyi nopeasti tulemaan väliin, koska Tsadissa ja Senegalissa ja Norsulurannikolla oli paljon heidän joukkoja. Tämä tulevaisuuden Euroopan unionin rakenteiden kannalta tulevaisuudessa puolustusalalla, niin no, se on erittäin pitkällinen keskustelu. Malin tilanne ja se, kuinka asia on käsitelty, tulee vaikuttamaan tähän keskusteluun. Ja tämä Mali-asia tulee saada hoitoon hyvinkin nopeasti ja toivottavasti tämä vasta jotenkin Potteringin kysymykseen Suurempi kysymys on mielestäni sellainen, josta pitäisi käydä syvällisempiä keskusteluja, joka ei ole kenties mahdollinen tällaisessa kysymys-vastaus-tilanteessa. Hisbollan suhteen ja Burgasin äh, tapot, niin äh, neuvostossa kuultiin Bulgarian ulkoministerin äh, kertomana tutkimuksen al- alustavista löydöksistä purkasyökkäyksessä. Rajek ja Tanok nostivat tämän asian esille. Ja oli hyväksytty tosi asia, että Euroopan unioni jatkaa Lebanonin viranomaisia yhteis työhön, jotta syylliset saadaan oikeuden eteen. Ja että yhteistyötä tehdään Euroopan unionin kanssa, että voidaan taistella terrorismia vastaan. Ja tässä asiayhteydessä Makatin halukkuus tehdä yhteistyötä oli hyvin tervetullutta. Tässä tilannekuvauksessa, joka, jonka Bulgarian ulkoministeri teki, neuvostolleen, niin äh, hän kertoi tilannekatsauksen siitä, missä vaiheessa tutkinta etenee, ja hän puhuu sitten äh, uusista löydöksistä tulevassa ulkoisen kokouksessa, kun on otettu opiksi ja vedetty johtopäätökset, jotka tarvitaan. Hezbollan määritelmisestä ei keskusteltu. Tanok, tämä viittaus minun hallituksen näkemykseen. No, minä tiedän, että en edusta täällä omaa hallitustani täällä, vaan olen täällä neuvoston ja puheenjohtajavaltion edustajana, mutta mielestäni tässä vaiheessa pitää ottaa Libanonin tilanne huomioon. Libanon, Libanon on maa, jossa joka on erittäin tärkeässä roolissa. Ja tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, eh, siis ja se rooli entistä tärkeämpi, kun ottaa huomioon, mitä syrjässä tapahtuu. Mediassa on spekuloitu, onko Hisbollan määritteleminen eh, tapetilla tänään, niin no, sellaista keskustelua ei käyty Hisbollan suhteen. Ja me voimme katsoa asiaa sitten, kun Bulgarian ulkoministeri kertoo uusista löydöksistä tulevassa kokouksessa. Ukrainan suhteen meillä oli hyvin arvokas, tärkeä kokoontuminen ukrainalaisten ministerien kanssa. Lähestymistapa, joka on otettu tämä more for more, liittyen vapaakauppaan sopimuksiin ja assosiaatiosopimuksiin, niin niiden tulee tapahtua sillä perusteella, että jonkinnäköinen reaktio tulee näistä itäisen, itäisistä maista. Ja se on se lähestymistapa, joka tässä nyt otetaan. Meidän tulee käyttää Euroopan unionin vipu varten ja kaikkia taloudellisessa mielessä, jotta nähdään edistysaskelia ennen kaikkea ihmisoikeusasioiden suhteen. Meidän pitää saada tämä kuitenkin oikean tasapainon siten, että me varmistamme ja rohkaisemme, että itäisen kumppanuusohjelman mailla on eurooppalainen mahdollisuus ja perspektiivi. Mikäli tämä unohtuu, niin tämä soveltamisala ja mahdollisuus vaikuttaa ja rohkaista ja painostaa näissä ihmisoikeusasioissa, niin se vipuvarsi menetetään. Minäkin näkisin mielelläni nopeampia kehitysaskelia kuin mitä tässä nyt on tapahtunut. Ja merkittäviä huolia on sen suhteen, mikä tilanne on Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Zimbabwe, tämä on nosti asian esille, niin äh, sanktiot Zimbabwe suhteen, niin tässä puhuttiin yhteydessä, yhteydestä tiettyjen kehitysaskelia, joita on tapahtunut sanktioihin, ja puhuttiin siitä, kuinka näitä sanktioita käytetään, jotta rohkaistaan kehitysaskelia. Ja kehitysaskeleet ovat tärkeitä silloin, kun niitä on, niin pitää myös höllentää pakotteita tai sanktioita. Kyseessä on prosessi, joka tulee olla hyvin oikeassa suhteessa ja sitä tulee tarkkailla oikealla tavalla. Ja me tulemme palaamaan tähän Zimbabwen tilanteeseen. Ja Danjo liittyen tämä koko kysymys, että siirrytään afismasta YK johtamaan rauhanturvaoperaation. Tässä tarvitaan turvallisuusneuvoston päätöslauselma ja lisäksi pitää perustaa selkeän mandaatin öö, joukot. Mali on kirjoittanut hiljattain Ban ki että hyväksyy tällaisen rauhanturvajoukon luomisen, mutta maan tilanteen vakauttaminen on tällä hetkellä paino. pisteestä tärkeä. Kiitos, ministeri. Onko uusia kysymyksiä, kommentteja, jatkokysymyksiä? Näyttää arvon ministeri, että kaikki mevit ovat nyt tyytyväisiä. Kiitos erittäin paljon. Kiitos paljon siitä, että tulitte niin sangen ripeästi suoraan neuvoston kokouksen jälkeen tänne. Odotamme innolla teidän tulevia vierailuja ja toivotamme teille kaikkea hyvää tulevaisuudelle.